Uh, well, good morning everybody. Uh, no, hyvää huomenta päivää. Pastos esittelemä paikalla, eli voimme varmasti aloitella. Meillä on aika tiivis esityslista tämän päivän kokousta varten. Meillähän on vain yhden päivän kokous. Eli tervetuloa läsnäolijat. Yleisö ehkä myös seuraa meitä verkossa. Tähän menee verkkoon niin kuin aina. Because this is a supplementary meeting that will... Tässä ei ole mitään uusia lisäyksiä, mutta voitte kyllä meidän uutislehdemme tilata verkkosivulta, jos haluatte. Sitten vielä esityslistan luonnoksen hyväksyminen, sopiiko se teille? Sen verran kertoisin, että kuten näette, rouva vastus on paikalla. Eli tässä on järjestystä vaihdettu kohtien 4 ja 5 välillä. Rouva vastus, tervetuloa niin, että hän aloittaa. Voimmeko hyväksyä esityslista luonnoksen? Kiitoksia kovasti. Pöytäkirjojakin on tarjolla 12. huhtikuuta normaali sääntö, jos ei mitään muutoksia ole ehdolla kokouksen päätöksen mennessä, niin hyväksytään. Hyvä. No niin, sitten erittäin tärkeä mietintöön, jonka vastos on laatinut meidän puolestamme. Se on mutkikas ja mielenkiintoinen. Tervetuloa lämpimästi. Teillä oli kai pieni haveri tässä. Niin, esteettömyys varmasti on vahvasti läsnä kyllä teidän paperissannekin. Toivottavasti parannette pian. Rova Bastos on meidän esittelijämme. Muistuttaisin vielä, että valiokunta jo Krekin mietinnössä alusi, että voitaisiin ottaa kansalaisten tärkeimmät huolenaiheet jotenkin esille yhtenäismarkkinoiden toiminnassa. Siellä on ongelmia nimittäin. Me saimme mielenkiintoisen kertomuksen komissiolta. Krakovassa se käynnistettiin viime vuonna. Me kutsuimme eri valiokuntia lähettämään meille myös mietinnön ja rouva vastossa sai myös hyviä vastauksia, kertoo niistä enemmän, mutta kaikki ei kuulu meidän toimivaltaamme, mutta kehotimme muita valiokuntia kuitenkin lähettämään meille ajatuksia, joita me voisimme yhdessä sitten panna kasaan, koska me tässä kuitenkin kannamme huolta yhtenäismarkkina-asioista valiokuntana. Aika haastava mietintö varmaan laatia vai mitä? Olen iloinen, että voin antaa teille nyt puheenvuoron. Katsotaan, miten tässä on eteenpäin päästy. Katsotaanpa tarkistuksiakin, mitä on tullut tähän mennessä. No niin, Rouva McLaakin saa myös puheenvuoron. Hän on ECR-ryhmän varjo. SDkin varmaan hetken päästä tulee ja Aldekin kai. Rouva vastaus, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista ja tervehdy, tervehtymisen toivotuksista. Toivottavasti kaikki tästä eteenpäin sujuu hyvin. Tämä oli erittäin kiehtova ja haastava työ, joka minun on ollut, kun olen laatinut tätä mietintöä. Ensinnäkin muistuttaisin mielineen sen, että kyse on Euroopan kansalaisten 20 merkittävimmästä huolesta, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan, ja kyse myöskin kansalaisten odotuksista ja myöskin yritysten odotuksista, jotka kohdistuvat sisämarkkinoihin. Komissio on toiminut erittäin aktiivisesti, mutta merkittäviä aukkoja on edelleenkin. Ensinnäkin tiedon saannissa on puutteita. Lisäksi on juridisia tyhjöitä, porsaan reikiä vielä olemassa. Kun laadin tätä mietintöä, tai kun laadimme mietintöä, halusimme luetteloida tässä suosituksia ja suuntaviivoja sen sijaan, kävisimme lävitse kaikki nämä 20 huolenaihetta – tässä pikemminkin puutun näihin kolmeen merkittävimpään ongelmaan, jotka ovat vielä olemassa. Olemme erittäin tietoisia siitä, että kyseessä olevat ongelmat täytyy hoitaa samanaikaisesti, koska muutoin syntyy esteitä sisämarkkinoille, mikäli ongelmia ei ratkaista rinnakkaisella toisiaan täydentävällä tavalla. Piankin havaitsemme, että meillä on ne samat 20 huolta seuraavallakin kerralla, kun tehdään tämä tyyppinen tutkimus mikään ei tällä välin muutu. Kansalaisten ja yritysten täytyy voida uudelleen luottaa sisämarkkinoihin kriisin aikana. Sisämarkkinoilla tai koko sisämarkkinakysymys on asetettu kyseenalaiseksi kriisin yhteydessä. Nyt tämä luottamus täytyy voittaa takaisin. Tarvitsemme dynamiikkaa enemmän Euroopan unionin toimintaan. Lisäksi meidän täytyy antaa ihmisille myöskin toiveita taloudellisesta kasvusta, talouskasvusta. Kuten puheenjohtaja jo totesi, lukuisat valiokunnat ovat laatineet lausunnon meidän valiokuntamme mietintöön. Nämä lausunnot esitettiin pyynnöstä. Puheenjohtaja Malcolm Harbour näitä lausuntoja pyysi muilta valiokunnilta. Hän pyysi että valiokunnat reagoisivat näihin kaikkien 20 huoleen ja antaisivat oman reaktionsa tai panoksensa tähän työhön. Niitä voitaisiin pohtia jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden roolia näiden huolten ratkaisemisessa. Näissä tapauksissa ei kannata tehdä välttämättä konkreettisia ehdotuksia, koska komissio on jo työstänyt asiaa ja esittänyt omat ajatuksensa ja monia lainsäädäntöaloitteita ollaan nyt työstämässä. Esimerkiksi aloite, joka koskee ammattipätevyyden tunnustamista ja toinen seikka, että komission alulle pistämä työ liittyy julkisiin hankintoihin. Lisäksi on pohdittu eurooppalaisia passeja, muissa maissa rekisteröityjä autoja ja ammattikortteja. Nämä ovat esimerkkejä niistä aloitteista, joihin komissio on jo ryhtynyt. Mitä muutosesityksiin tulee, niitä on tällä hetkellä 82. 24 niistä on minun käsialaani. Näistä 24 tarkistuksesta toteaisin, että niiden tarkoituksena on parantaa mietinnön laatua. Muuto tarkistukset eivät yleisesti ottaen aiheuta mitään ongelmaa sinänsä. Ne vastaavat niitä suuntaviivoja, joita olemme pyrkineet tässä Tässä on tehty suosituksia ja antamaan suuntaviivoja, joten ne vain vahvistavat mietintöä ja täydentävät sitä. Yleisesti ottaen ne parantavat mietinnön laatua monellakin tapaa. Haluaisinkin kiittää kaikkia kollegoita tarkistusta, erityisesti Robert Rochefortia, joka teki suuren joukon tarkistuksia. Hänen tarkistuksensa että tämän mietinnön rakennetta. Tästä olen kiitollinen. Herra Rochefort myöskin toivoi, että tarkistus 69, 71 ja 76 ja 78 ja 78 ja 79 vedettäisiin pois. Muiden poliittisten ryhmien tarkistuksista toteaisin, että yleisesti ottaen voimme hyväksyä ne kaikki. Olemme työstäneet niistä kompromissitarkistuksia. En usko, että ne aiheuttavat suuren suurta ongelmaa, päinvastoin oikeastaan. Herra Correira de Campos teki kaksi tarkistusta. Hän mainitsi niissä sähköisen kaupankäynnin ja sisämarkkinan lainsäädännön. Hänen ehdotuksensa ovat oikein hyviä ne tulevat äh, vaikuttamaan tähän tekstiin innovatiivisella tavalla. Ne ovat erittäin hyödyllisiä. On hienoa saada jonkinlaista tietoa siitä, miten sisämarkkinat toimivat. Sitten aikataulumuutoksesta, puheenjohtaja. Pyysin joitakin aikataulumuutoksia sen jälkeen, kun olin osallistunut omassa maassani aluepoliittisiin vaaleihin ja vaalikampanjan yhteydessä. Minun on hieman vaikea hoitaa tätä asiaa, joten pyytäisin, että keskustelu käyttäisiin 9. heinäkuuta ja valiokunta äänestäisi sitten 10. heinäkuuta kesäkuun sijasta. Tämä ei millään tavalla muuta sitä päivämäärää, jolloin tämä asia tulee täysistuntoon. Vaalien vuoksi pyysin tätä siirtoa. Toivotan kaikille, jotka ovat työstäneet tätä asiaa, tämä sopii. Ja keskustelun valossa sitten teen kompromissitarkistukset. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ehkä olisi kiintoisaa kuulla myös teiltä, miten aiotte ottaa huomioon mielenkiintoista aineistoa näistä lausunnoista, niin että saadaan johdonmukainen teksti aikaan. Siinäpä onkin haastetta mutta varmasti aika tarvitset kyllä, jotta voisitte laatia myös kompromissitarkistukset ja nekin voidaan saada mukaan. No hauskaa kuitenkin, että ainakin muutamat lausunnot ovat niin kattavia olleet. No niin, rouva Ruulikin on paikalla, mutta, mutta ensimmäinen varjossa ensin ja rouva Ruulikin Schwab kaikki muutkin halukkaat. Rouva McClarkin. Chairman, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Mielestäni yhtenäismarkkinat ovat kaikkein suurin haaste, mikä meillä on edessämme, jotta voimme päästä eteenpäin ja sen päätökseen. Ja se on kaikkein tärkein asia myös minun vaalipiirissäni ihmisille. He usein ottavat esiin sen, että se ei toimi hyvin. Olen esittänyt muutaman tarkistuksen tästä aiheesta ja toivottavasti ne vahvistavat tätä mietintöä. Aivan kuten vastaus tänä aamuna mainitsin, pyrin selvittämään niistä joitakin, kun tätä nyt käydään läpi tänään. Ensinnäkin tarvitsemme aina pk-yrityksiä aina ja siitä syystä olen esittänyt muutaman tarkistuksen, jotka korostavat niiden merkitystä yhtenäismarkkinoilla. Ne ovat aivan oleellisia, kun pyritään luomaan työpaikkoja ja kasvua Euroopassa. Sitähän me aivan niin epätoivoisesti tarvitsemme. Siitä syystä olen ehdottanut, että komissio tarkistaa kaikki ne direktiivit ja asetukset, jotka vaikuttavat suoraan PK-yritykseen ja esittäisi kertomuksen suosituksineen tästä asiasta. Lisäksi haluaisin, että komissio vahvistaisi ponnistuksiaan ja keskittyisi siihen, millä tavalla direktiivit ja asetukset vaikuttavat teollisuuteen, mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, jotta voimme vähentää sitä taakkaa, joka kohdistuu pk-yrityksiin. Sähköinen kaupankäynti on erittäin tärkeä. On tärkeää, että sen roolia vahvistetaan jatkuvasti, luodaan markkinoita ja kasvumahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Sitten kun puhutaan näistä ammattipätevyydestä ja siihen liittyvästä puitteistosta, niin siinä tällainen varoitusmekanismi on tärkeä. Meidän täytyy myös saada se toimimaan, täytyy vahvistaa joustavaa työmarkkinamme Euroopan unionissa toiminta on myös tärkeämpää kuin pelkkä, pelkät sanat, ja muut kuin lainsäädäntötoimet voivat olla aivan yhtä tärkeässä asemassa kuin lainsäädännölliset toimet, ja siitä syystä ehdotukset kappaleeseen kaksi ovat olemassa. Ja lopuksi olen vedonnut komissioon, että se vahvistaisi sitoumustaan siitä, että se arvioisi, onko olemassa todellista lisäarvoa siinä, että tehdään työtä ennen kuin näitä esitysluonnoksia tulee. Meidän täytyy tehdä todellisia vaikutusanalyysejä tilanteesta ja haluaisin ottaa esille tämän aikataulun, jonka puitteissa työskennellään niin, että se on todella asianmukainen kuluttajille ja yrityksille, ei pelkästään poliitikoille, ja että tämä otetaan nimenomaan huomioon silloin, kun täytäntöön pannaan tätä aikataulua. Yleisesti ottaen Minusta meidän täytyy tarkastella näitä huolenaiheita ja pohtia sitä, millä tavalla niihin pureudutaan. Ja kyllä tästä varmasti suurta eroa syntyy. Odotan niin osaavani työskennellä yhdessä edustajan vastuksen kanssa. Äh, Kiitoksia. On oikeastaan harmittava takaisku, että ne jäsenet, jotka ovat tehneet tarkistuksia, eivät ole edes paikalla, koska minulla olisi kysymyksiä juuri heille. PK-yrityksiä koskevat tarkistukset ovat tervetulleita. Samoin suuren seuraava Bastosin tarkistuksesta minulla olisi joitakin kysymyksiä, mutta herra Pupakis ei ole paikalla. Miksi rakennerahastot on yhtäkkiä mainittu tällä tarkistuksessa 13? Minä suhtaudun tähän epäileväisesti. Tähän olisin halunnut esittää kysymyksen. Herra Rochefordin tarkistus 40, joka liittyy IMI-järjestelmään, on myöskin hankala koska nythän on hyväksytty IMIitä koskevat lainsäädäntöpuitteet ja nyt on kritisoitu tai pikemminkin vaadittu, että komissio tekisi lisää poikkeuksia ja vaikutusarvion. Pelkään vaan, että Rochefortin tarkistus vie asia täysin vastakkaiseen suuntaan. Meillä on myöskin kysymyksiä, joka koskee joka tarkistusta 65, Rova Bastosin tarkistusta. Mikäli oikein ymmärrän, tässä on kyse Mielestäni tämä on hieman ongelmallinen, koska saman aikaan työstetään direktiiviä ja lopullista kantaa ei lyöty lukkoon asiasta. Joten periaatteessa tässä vaaditaan, että tällä saralla tehtäisiin jotakin. Ja minun mielestäni valiokunnalla ei ole selkeä kantaa vielä asiasta, joten tätä nyt ei kantaisi peräänkuuluttaa tässä tarkistuksessa 60. Ja miksi juuri tässä tämä pitää ottaa esiin, kun tätä työstetään muualla? Tämän olisin halunnut tietää. Yeah. I mean, I think there... Kiitos. Aivan varmasti olette kyllä tässä oikeassa. Voi olla, että täytyy keskittyä asioihin, jotta voidaan porsaanrajat täyttää. Kun Rova vastaus totesi, aika paljon tämä kuuluu jäsenvaltiolle. Siellä kuitenkin tärkeimmät ongelmat ovat, mutta miksi emme näin tekisi aika voimaperäisesti kuitenkin. Roa Weiler. Repon puolesta kun puhutte vai? No, puheenvuoron saatte joka tapauksessa. Näin, En nyt puhu meidän varjoesittelijämme puolesta, vaan muuten. Kun luin komission esityksen, mieleeni tuli joitakin kysymyksiä. En tiedä, onko paikalla joku komission puolelta, joka voisi vastata. Mitä rouva vastasin viimeisimpään huomautukseen tulee siihen, että tässä ei pitäisi ottaa mukaan sellaisia seikkoja, jotka muutenkin ovat hoidossa – esimerkiksi vastavuorosta tunnustamista koskeva lainsäädäntö. Siitähän laaditaan lainsäädäntöä vihreän kirjan pohjalta. Sen suhteen on menty jo paljon pidemmälle kuin mitä tässä mietinnössä vaaditaan. Joten kannattaako tässä kaikki mahdolliset asiat mainita taivaan maan välitä, mikä niitä hoidetaan jo muutoinkin? Uskoakseni komissionkin puolelta joku on paikalla. Minulla olisi kysymys. onko mitään perusteita sille, miksi jotkut asiat eivät ole hoituneet kunnolla? Joskus komissio toteaa, että kyse on siitä, että Euroopan unionin lainsäädäntö ei pistetty täytäntöön kunnolla. Minusta on hieman kummallista, että komissio näin sanoo, koska eikö komission tehtävänä juuri nimenomaan ole varmistaa se, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan. Komissiolla on tämä täytäntöönpano rooli. Meidän pitäisi voida vain tyytyväisenä pistää merkille, että komissio on tehnyt työnsä. Ehkä komissio nyt voisi ottaa vielä kantaa tähän kysymykseen. Mitkä ovat pääasiallisia syitä siihen, että esimerkiksi pääomamarkkinat ovat sirpaloituneet tai Euroopan unionin lainsäädäntö on pistetty täytäntöön epäkelvolla tavalla? Esimerkiksi arvonlisävero ja kansalliset menettelyt ja täytäntöönpanosäännösten poik- puutteita ongelmat, jotka liittyvät täytäntöönpanoon. Voisiko komissio kommentoida näitä hieman enemmän? Thank you very much. Kiitoksia kovasti niin. Tämä oli hyvä tapa muistaa minulle, että tervetuloa komissio. Holinski komissiosta on täällä paikalla. Hän kyllä saa puheenvuoron näiden puheenvuorojen jälkeen. Herra Schwab. Vielen Dank, Vorsitzender. Ähm, ich möchte zunächst mal... Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kansanpuolueen nimessä haluaisin kiittää esittelijä Rova Bastosia mietintöluonnoksesta ja monista tarkistuksista, joita hän on tehnyt. Mietintö on kaiken kaikkiaan oikein hyvä. Siinä pohditaan kansalaisten 20 merkittävintä huolenaihetta sisämarkkinoilla ja sitä suuntaa, mihin nyt kannattaisi mennä. Keskustelu on osoittanut, että tietystikin tällaiset mietinnät ovat hieman heikolla pohjalla aina ja ranskala, ranskaksi sanottuna tämä hieman tällaista kapulakieltä, langue du bois, usein tyhjiä sanahelinää. Mitä kollega Ryyle ja Rova Weiler totesivat, että osittain kyse on myöskin hyvästä hallinnosta, siitä, miten komi- komissio varmistaa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon jäsenvaltioissa, kuinka jäsenvaltioita valvotaan. Meidän tehtävämme on tehdä, tehdä ehdotuksia ja keskustella niistä ja usein puuttua myöskin ongelmiin, jotka putkahtavat esiin. Tarkoituksena on ottaa huomioon kansalaisten merkittävimmät huolet, huolet jotka liittyvät sisämarkkinalainsäädäntö ykköseen tai kakkoseen ja niiden soveltamiseen. Ja sikäli, mikäli asioita ei ole vielä säädetty kuntoon, täytyy tehdä vielä enemmän työtä. Mutta katson, että hyvän hallinnon ongelma ja olemassa oleva lainsäädäntö ja sen kunnollinen täytäntöönpano pitäisi asettaa sisämarkkinoilla keskeiseen asemaan. Toinen huomioni on seuraava. Luin tämän mietinnön ja havaitsin, kuinka kansalaiset ja kaikki muutkin käyttävät yhä enemmän digitaalisia palveluita, eurooppalaisia digitaalisia palveluita. Rova Tuun on viitannut omassa mietinnössään verkkovälitteisen riitojen ratkaisuun ja Yo Europe-portaaliin ja sen käyttömahdollisuuteen. Täällä mainitaan jälleen kerran Yo Europe-portaali. Meidän pitäisi nyt päättää, mitä me oikeastaan haluamme tämän suhteen, ja sitten pitää kiinni jostakin selkeästä rakenteesta niin, ettei joka kerta keksitä pyörää uudestaan. Muuten katson, että tämä mietintö on oikein hyvä, ja olen tehnyt myöskin jotakin tarkistuksia. Uh, thank you. Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä puhua? Ei? Selvä. No, herra Golinski haluaa jotain lausua ja vastata näihin kysymyksiin. Yes, good morning. Hyvää huomenta päivää ja kiitoksia puheenjohtaja kovasti. No ensinnäkin vastokselle myös kiitokset erinomaisesta työstä. E, aikaisemmin olemme tämän todenneet. Komissio on erittäin iloinen tästä on mielissään, että tällainen mietintö kiinnittää huomiota siihen, että, että paljon on vielä tehtävää tässä, jotta voidaan puuttua eri kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä yrityksille ja kansalaisille arjessa. Pari seikkaa tuli esille täällä. Ensinnäkin täytäntöönpano. Paitsi, että on luvat erityissyynsä sille, miksi jotkut kohdat eivät toimi, elävässä elämässä, niin komissio on pyrkinyt yksilöimään myös tärkeimmät porsareijat, joita vielä on. Kuten täytäntöönpano kertomuksessa on kerrottukin, niin ei ole puutteita pelkästään täytäntöönpanossa tai että sitä huonosti toteutetaan. Komissio on jo julistanut, että yhtenäismarkkinafoorumissa pyritään pääsemään yhteen prosenttiin puutteissa, mutta tässä on muitakin tekijöitä vielä sille, että säädös ei toimi kunnolla. Jäsenvaltiot käyttävät käytänteitä, niin kutsuttua coldplaten käytänteitä, eli joudutaan hyvin hankalin juridisiin tilanteisiin. Luodaan huonoja ehtoja verrattuna direktiiviin. Ne eivät välttämättä noudata komission ja EUn lainsäädännön tavoitteita. Voi olla, että ongelmia on edelleen myös täytäntöönpanossa sikäli, että epäsäällisesti sääntöjä noudatetaan. Ei ole yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kesken esimerkiksi rajat ylittävissä tapauksissa joskus. Ongelmat liittyvät myös vaikeuksiin ratkaista ongelmia ja selvittää, mikä meni pieleen. Joskus niihin ei välttämättä edes puututa Oikeudellisesti joskus tarvitaan vain vahvempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken sen takaamiseksi, että noudatetaan lakia myös käytännössä. Totta kai me olemme valmiita myös ponnistelemaan tämän hyväksi. Jatkuvasti me myös seuraamme tätä kehitystä. Mutta yhtä lailla muitakin asioita, jotka eivät ehkä ole meidän ulottuvissamme – Siksi tarvitaan vahvempaa yhteistyötä ja jäsenvaltioiden mukanaoloa. Siksi olen iloinen, että mietintö myös kääntyi jäsenvaltioiden puoleen niin, että siellä myös vahvistettaisiin ponnistuksia ja auttaisivat meitäkin näin toteuttamaan sisämarkkinoita. Vielä portaalista olen aivan samaa mieltä, että tarkoituksena siinä oli No, se oli hankkeena sellainen, että olisi yksittäinen portti kaikkeen tietoon kansalaisia ja yrityksiä varten, niin että jatkuvasti me olemme sisältöä tarkistaneet, ottaneet sinne uusia alaosioita, jotka ovat kiinnostavia kuluttajien kannalta, jos on kysymys hankalista kysymyksistä oikeuksien toteuttamisessa. Samaan aikaan komissio on käynnistänyt myös järkiperäistämishankkeen, Eli pyritään verkkosivujen määrää karsia, karsimaan, koska täytyy katsoa, mitä ei enää välttämättä käytetä kovinkaan paljon, mutta täytyy keskittyä sisältöön yhdellä sivulla. Tällä haavaa tässä nyt on kaksi tärkeintä kysymystä, jotka tulevat esille. Monet kiitokset vielä erinomaisesta työstä. On hauska, että lähestymistapana on kattava, että kaikkien on puututtu. Thank you very much. I'm not sure. Kiitoksia kovasti. En tiedä, saatiinko Rouva Weilerin kysymyksiin vastaus. Ainakaan kaikki. No, ehkä kommenttia ohi mikrofoniin. No, kysytään Barnierilta sitten. Hänen pitäisi tänne tulla puhumaan suunnitelmistaan. Seuraavalla kierroksella säädöstä toteutettaessa ehkä voidaan häntä sitten painostaa silloin. No, seuraavassa kokouksessa varmaan, no siitä kerrotaan myöhemmin. Se tulee sitten esityslistalle. Noin yleisemmin ottaen portaali ja tiedottaminen, integroitu lähestymistapa on jotain, mitä me olemme peräänkuuluttaneet täällä paljon valiokunnassa. Voi olla, että koordinaattorit seuraavissa kokouksissa voisivat miettiä, missä määrin komissio voisi kuunnella myös ulkopuolisia ja katsoa, miten viedä tätä eteenpäin. No, joka tapauksessa me emme kaikkea voi kerralla saada toteutettua. Rova vastus, haluatteko vielä sitä yhteenvedon, missä mennään? Kertokaapa myös suunnitelmistanne muiden valiokuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, niin että saadaan johdonmukainen mietintö aikaan. Kiitoksia. Haluaisin kiittää myös kaikkia kollegoita ja McClarkinia, ja kaikkia muitakin. Kaikki nämä kommentit, joita olemme kuulleet mietinnöstä, ovat olleet tärkeitä ja haluan kiittää myös Euroopan komission edustajaa ja varmaankaan ei ole epäilystäkään siitä, että kysymys, joka meillä on edessämme, koskee hyvää hallintotapaa. Meidän täytyy varmistautua siitä, että komissio hoitaa työnsä että siihen on tahtoa ja jäsenvaltioidenkin puolelta on tahtoa ylittää kaikki ne esteet, joita meillä on yhtenäismarkkinoiden toimimiselle. Ja näin voimme vakuuttaa kansalaisille ja yrityksille sen, että me voidaan saada takaisin luottamus yhtenäismarkkinoihin niin, että voimme myös saada siitä kaiken mahdollisen hyödyn irti. Tämä on tietyllä tavalla varoitus. Meillä on vaikutelma siitä, että kysymys, josta, joka tässä on esillä, on nimenomaan se, että onko poliittista tahtoa riittävästi. Se asia täytyy viedä eteenpäin. PK-yritysten merkitys, sähköisen kaupankäynnin merkitys, se, että tunnustetaan paremmin ammattipätevyys, kaikki tällaiset esitykset, joita olemme tässä esittäneet, on tässä mainittu ja kollegat ovat ne myöskin ottaneet esille. Uskoakseni mietintö kattaa aika hyvin tällä hetkelläkin jo nämä kysymykset. Kysymys esitettiin siitä, että onko mitään järkeä puhua niistä kohdista, jotka ovat edelleen avoinna valiokunnassa. No tarkistuksessa 66 sitoudumme selkeästi tähän ja aion katsoa sitä uudelleen ja sitten mahdollisesti poistaa koko tarkistuksen. Sitten luonnollisesti pyrimme sisällyttämään kaikkien eri muiden valiokuntien lausunnot mukaan. Se on tietysti hankalaa, kun pyrimme varmistautumaan siitä, että koko teksti on johdonmukainen loppujen lopuksi. Olen kuitenkin varma siitä, että voin luottaa teidän, teihin kaikkiin ja ja henkilökunnan apuun. Odotan myös saavani hyvää yhteistyöhalukkuutta muilta varjoesittelijöiltä, kun tätä lopputekstiä sitten viilaamme. Kaikki ne puutteet, jotka kansalaiset ovat ottaneet esille, kuten myös yritykset, ovat periaatteessa sellaisia alueita, joissa luottamus Euroopan kauppaa hankkeeseen on kokonaan murentunut. Minä en halua tätä punaista lankaa kadottaa tässä mietinnössä. Kyseessä on symbolinen mietintö, jolla voi olla todellinen vaikutus. Siitä voi olla hyötyä, kun pyritään palauttamaan usko eurooppalaiseen toimintaan ylipäätään. Siitä syystä, siitä syystä luotan komission, varsinkin komissaari Barnien dynamiikkaan, jotta saadaan sellaisia ehdotuksia aikaiseksi, joiden avulla voidaan todella vahvistaa eurooppalaisten kansalaisten ja yritysten asemaa, lisätä niiden luottamusta ja odotuksia tähän järjestelmään. Ja näin voidaan toivoa myös, että eurooppalaista lainsäädäntöä täytäntöön pannaan kunnolla jäsenvaltioissa. Näin saamme oikeat toimenpiteet käyttöön, joiden avulla voidaan varmistautua siitä, että kaikilla on käytettävissään selkeä tieto siitä, mitä heidän oikeutensa ovat yhtenäismarkkinoilla. Just... Selvä. No niin, aikataulu vielä kertaalleen. Aiomme äänestää valiokunnassa tästä 10. heinäkuuta mutta saatte lisää aikaa kyllä kompromissia laatimiseksi ennen sitten syyskuun täysistuntoa, eikö näin ole? Joo, hyvä. No niin, kiitoksia kovasti. No niin, sitten tässä on pikku aukko tässä nyt, kun muutimme järjestystä Rochefort ei tule kuin kymmeneksi. Pidämme pienen kahvitauon. Tavataan jälleen tasa kymmenen. Meillä on silloin kuluttaja ohjelmaisille ja paljon muitakin kysymyksiä vielä tässä. Eli näemme jälleen silloin. Rova Cruz on paikalla myös kello 15. Hän kertoi suunnitelmista digiagendassa ja miten se nyt kuuluu komission työohjelma meidän näkökulmastamme. Toivottavasti moni voi olla silloin läsnä. Gaaler varmasti ainakin, hän on kiinnostunut Krussin salkusta, mutta varmasti se kiinnostaa kaikkia, toivottavasti näemme silloinkin keskeytämme kymmeneksi minuutiksi ja sitten tasan kymmeneltä jatkamme.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 yleensä. Minä luulen, että nyt olemme valmiita jatkamaan kokoustamme, hyvät naiset ja herrat. Robert Rochefort, who's Rochefort. Herra Rochefort, suoraan Pariisista tervetuloa. Kiitos, että tulitte ihan ajallaan, koska tässä on ollut Ranskan politiikassa aika kiireinen viikko loppu. Monta kuukautta varmaan ollut kiirettä. Eli Lämpimät tervetulotoivotukset teille ja erityisesti Jack Minerille. Tervetuloa. Hän on sankko pääosaston johtajia ja vastuussa tästä. Me olemme keskustelleet hänen kanssaan. Teillä on vahva tiimi mukana näköjään. Mikkola ja Holland. Eli kaikille lämpimät tervetuloa toivotukset. No, varjoista puheen ollen Roitteva puhuu kai Pusuttilin puolesta. Irigojen pere tulee piakkoin paikalle, Ryyle onkin paikalla ja kumppanit. Itsekin oman ryhmäni puolesta vastaan siitä sitten. Eli meillä on nyt lausuntoluonnoskin jo, mietintöluonnos, tulkikorjaa Rosvuorilta. Hän voi esitellä sitä sitten, kuullaan varjoesittelijöitä Rouva Mainer ehkä haluaa jotain myös sanoa. Sen jälkeen Rochefort sitten yhteenvedon ja kertoo aikataulusta. mitä puhetta esitteli, olkaa hyvää. President. Bien, euh, nous parlons... Kiitos. Toisin sanoen aamupäivällä on tarkoitus puhua komission asetusehdotuksesta. Siinä pyritään rahoittamaan unionin kuluttajatoimi, kuluttajapolitiikan toimia 2014-2020. Ensinnäkin sanoisin, että olen aika myönteisillä kannoilla ajatellen tätä ehdotusta. Myös olen samaa mieltä esitettyjä tavoitteiden kanssa, niitä on neljä. Ne ovat osoitus jatkuvuudesta edellisen ohjelman kanssa. Niitä on käsitellä yksityiskohtaisemmin hetken päästä, mutta on hyvä muistuttaa, että unioni saa nyt keinoja ja välineitä vastatakseen uusiin haasteisiin kuluttajapolitiikassa. Sitä täytyy jatkuvasti päivittää. Tämä liittyy myös Eurooppa 2020-hankkeeseen, eli muistuttakoon siitä, että kuten komissiokin omassa esityksessään on todennut, nimittäin, että kansalaisilla täytyy olla riittävästi välineitä, että voivat toimia täysimittaisesti sisämarkkinoilla. Sanoisin myös näiltä osin, että noin alustavasti voisi vaikuttaa siltä, että on perusteltua, että ohjelmaa suunnattaisiin vielä enemmän tulevaisuuteen niin, että meillä olisi vielä strategisempia tavoitteita siinä. Tässä viitattaisiin myös kuluttaja-agendaan. Siinä määritellään strategiset puitteet kuluttajapolitiikassamme tulevina vuosina. Ja kun ajatellaan näitä pikkuongelmia, joita tässä on aikaisemmin ollut, kun, kun tästä aikanaan on puhuttu, kun sitä laadittiin. Niin kyse on siis rahoituspuitteista ja määrärahoista. Tehän tiedätte, että tämä on vaatimaton ohjelma oikeastaan, koska keskimääräinen summa, jota on vuosittain kuluttajakone esitetty, on viisi senttiä, ei sen enempää. Sen enempää on esitetty, mutta tiedämme toki missä tilanteessa olemme budjetin kannalta. Siksi minä esitänkin, että me pitäydymme näihin summiin joka tapauksessa ajatellaan kokonaissummaa ohjelmaa varten, vaikkakin kun ajatellaan surevaliokunnankin toimia, niin ehkä olisi hyvä mainita myös se seikka, että voitaisiin ajatella lisäystäkin, kun saadaan ehkä 5 prosenttia lisää myös tulevissa rahoituskehyksissä Tämä on ainakin parlamentin tavoite ollut neuvotteluissa budjetista kaikissa ohjelmissa. No niin, nyt kommentoisin lyhyesti neljää tavoitetta ohjelmassa. Ensinnäkin ensimmäinen, joka on tärkeä minulle, että halutaan nimittäin vahvistaa tätä enemmänkin vielä, eli kuluttajien turvallisuutta Euroopassa. Heillä täytyy olla käytössä, siitä olemme varmasti samaa mieltä kaikki, tuotteita ja palveluita, jotka ovat turvallisia ja varmoja. Siksi täytyy myös valvoa markkinoita tehokkaasti Euroopan unionissa. Totta kai meillä on RAPEX-väline käytössä, se täytyy uudistaa sekin. Meillä täytyy lisätä myös ilmoituksen vaarallisista, no oikeastaan voidaan panna merkille, että vaarallisten tuotteiden ilmoituksia on tullut yhä enemmän, 2010kin 200 000. Siksi minä esittäisinkin, että tavoitetta vahvistettaisiin, eli nostettaisiin kolmella prosentilla, eli 25 prosenttiin omana osuutenaan. Se on kaikkein tärkein tavoitteeni tässä. Se on tuotava esille hyvin tarmokkaasti. Toinen tavoite sitten, valistus, koulutus, totta kai sekin on erittäin tärkeässä asemassa, mutta jos ajatellaan arvioita, joita on tehty yrityksissä edellisessä olemassa, niin varmasti tiedätte, että tässä on aika sekavia kokemuksia. Muistutettakoon, että kakkostavoitte vastaa tutkimuksia unionin mittakaavassa – ja huomattu, että sitä on leikattu. Minä esitän, että mentäisiin 37 prosentista 34 prosenttiin budjettia jaettaessa. Siitä syystä ensinnäkin, että jos ajatellaan käynnistämistä, niin se on jo, jo toteutettu. Käynnistysvaihe on jo ohitettu. Siksi jos ajatellaan, niin tarvitaanko näin kalliita selvityksiä ja tutkimuksia, on hyvä keskittyä tehokkaisiin toimiin, jotka ovat konkreettisempia. Sitten arviointi valistuksessa ja koulutuksessa, siitä on täällä puhuttu aikaisemminkin, siellä ei ole riittävästi ollut varoja, komissiokö sen osoittanut nykymuodossaan. Täytyy sitä uudelleen miettiä. Ja täytyy myös miettiä, miten perustella tätä leikkausta tämän tavoitteen budjettissa, eli tässä tavoitteessa kaksi. Sitten muutama sananen täytäntöpano keinoista tässä ohjelmassa. Minun mielestäni siis meidän mielestämme, tai siis minun mielestäni, vuosituisten työohjelmien hyväksyntä on poliittinen valinta. Siksi minusta vaikuttaa siltä, että se mitä komissio on esittänyt, niin siinä ei ole kaikkia toimivaltoja kunnioitettu ajatellaan SEUT. Siksi 290 artiklan nojallakin voitaisiin jotain muuta tehdä. Minä esitänkin, että käytettäisiin delegoituja säädöksiä, kun hyväksytään vuotuisia työohjelmia. Näin voitaisiin täydentää myös luetteloa toimista liitteessä yksi. No niin, tässäpä tärkeimmät seikat. Tässä esitys, mietintöluonnoksessani olen esittänyt myös kohennuksia indikaattoreihin, varsinkin kakkosliitteessä – sitten mitä tulee tavoitekohtaisiin näkökohtiin, on no mainitsen jotain jo, jotain kakkosestakin, ja kuluttajajärjestöille tarvitaan totta kai tukea. Sitä ei saa kyseenalaista Euroopan mittakaavassa. Tämä kuitenkin vastaa jotain erittäin tärkeää tavoitetta tämäkin. Järjestöllä on erittäin tärkeä osa, tunnustettu osa tiedon levittämisessä. Minä esitänkin, että rahoitus säilyy siellä esittäisin ehkä myös, että voidaan keskustella asiasta. Ehkä tämän ei niinkään innovaatio, mutta keskustelun uudelleen suuntamista, että meillä on luotettava verkkosivu, joka on helposti käytettävissä. Tämä koskee myös rajat ylittäviä toimia niin, että voisi vertailutietoa hinnoista, laadusta, kestosta. Se olisi merkittävä lisäarvo varmastikin, vaikkakin nyt on olemassa tämän tyyppisiä verkkosivuja käytössä yksityisillä tahoilla, mutta luotettavuus ei ole ihan taattu aina, ja sehän on tässä välttämätöntä. Lisäksi toteaisin kolmosta kolmostavoitteesta sen verran, kun ajatellaan muutoksenhakumahdollisuuksia, että meidän on korostettava sitä, että näitä mekanismeja on tarjolla riidanratkaisua ajatellen. Myöhemmin esityslistalla meillä on tästä aiheesta enemmänkin aamupäivän aikana, mutta kuluttajaohjelmissa haluaisin, että korostettaisiin voimakkaasti sitä, että on olemassa henkilöitä, jotka, mitä nyt sanoisin, joilla ei välttämättä ole nykyaikaisia keinoja tehdä muutoksen hakua, ei välttämättä sellaista kulttuuriakaan riidanratkaisusta tarjolla. Varsinkin vanhukset ovat haavoittuvassa asemassa, heillä ei ole tietoa riittävästi. Muuten sivuvenen sanoen, jos ajatellaan valistus- ja koulutusohjelmaa, jota komissio on esittänyt yleisesti, minusta sillä pitää tähdentää myös elinikäistä valistusta. Komissio on korostanut nuorten asemaa, mutta minun mielestäni tietty symmetria tässä on kyllä myös ajatellen kaikkia kuluttajaryhmiä koko elinkaaren osalta. Nelostavoitteesta sitten, eli yhteistyö ja lainsäädännön kunnioittaminen – täysin minä kyllä voin tukea komission esitystä niin, että päästään 50-60 prosenttiin yhteisrahoituksessa kuluttajakeskusten rahoittamisessa. Nehän ovat tahoja, jotka ovat erittäin hyödyllisiä ja toimivat jo verkostoituneena. Tämä liittyy rajat ylittävän toimintaankin, mutta on hyvä muistaa, että keskuksilla on parempi tunnettavuus tänä päivänä mutta kuluttajaparissa ei välttämättä vielä sitä tunneta kovin hyvin. No niin, tässä tärkeimmät näkökohdat minun mietintöluonnoksestani ja tässä malttamattomana odotan kollegojen, varjosittelijoiden ja kaikkien muidenkin näkemyksiä. Kiitoksia teille. Uh, well, thank you very much. No, kiitoksia kovasti, herra Rochefort, selkeästä alustuksesta. Tästä on hyvä jatkaa tukenne esitykselle on myös hyvä lähtökohta, vaikkakin yksityiskohtia vielä voidaan miettiä. No niin, Irogeen pere, tervetuloa, mutta Roitto aloittaa Pusutulin sijaan, sen jälkeen Rova Irigojen, Ryylekin. Itse sanon minä jotain myös ryhmäni puolesta, jos joku muukin vielä haluaa osallistua keskusteluun, niin kyllä voi. Roitova ensinnä. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Kiitos puheenjohtaja. Ei kun anteeksi. I was going to give EPP first. Sorry. Ah. Ei kun kansanpuolue ensin. Äh. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin ottaa esille nämä kaksi pääkohtaa, jotka varjoesittelemme mielestä ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin tämä tavoitealue kaksi ja siirtyminen ykköseen EPPn varjoesittelijä on sitä mieltä, että delegoiden säännösten käyttäminen on tärkeää, jotta parlamentti voi säilyttää sen vallan ja poli- poliittisissa päätöksissä, jotka koskevat vuotuisia työohjelmia. Tällä tavalla on myös mielenkiintoista nähdä, että esittelijä on ehdottanut uutta kohtaa, jolla määritellään spesifiset budjettiallokaatiot jokaisen eri tavoitealueeseen. Tätä alkuperäisessä komission ehdotuksessa ei ollut. Siitä huolimatta, kun määritellään näitä osuuksia, niin varoisittelemme on hieman huolissaan siitä, että esittelijä ehdottaa sitä, että rahoitusta vähennetään tavoitealueen kaksi kohdalla ja taas lisätään sitä tavoitteessa yksi. Miksi? On totta, että tuoteturvallisuus on tärkeä tavoite. Meidän täytyy myös olla varovaisia, kun vähennämme rahoitusta tavoitteesta kaksi, joka loppujen lopuksi koskee tiedonantoa ja kuluttajille tiedottamista, joka on tärkeä kuluttajien äh, osallistuvuuden ja oikeuksien lisäämiseksi. Tämä on myös tärkeää, jotta voidaan turvallisesti käyttää tuotteita RAPEX-järjestelmän ulkopuolella. Ja tällä tavalla voidaan saada lisättyä tuoteturvallisuutta. RAPEX-järjestelmän läpi voi vielä mennä joitakin tuotteita, jotka eivät ole niin turvallisia, ja siitä syystä kuluttajien täytyy olla valmiita reagoimaan. Tavoite kaksi on erityisen tärkeä talouskriisin aikoina, kun tieto, asiasta paremmin tietoiset kuluttajat toimivat markkinoilla. Tämä on ikään kuin sama, mikä öljy merkitsee moottorille. Kun rahaa suunnataan tavoitteeseen kaksi, niin silloin otetaan huomioon myös ne rahoitusosuudet, jotka toimivat yhteistoimissa, muun muassa ECE-kuluttajajärjestöverkostossa. Varjoisittele ehdottaa tätä vähennystä, koska esittelijä taas on lisännyt vielä yhtä kohtaa kohdassa kaksi, jota hän kannattaa, eli ECE-keskusten näkyvyyttä. Tavoite alueella tämä summa tulisi investoida muihin hyödyllisiin toimiin saman tavoitteen sisällä, eikä sitä tulisi suunnata muihin tavoitteisiin. Toiseksi on tärkeää, että meillä on hyvälaatuista tietoa. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on tärkeä kuluttajille, että kuluttajat voivat tehdä oikeita päätöksiä, joiden avulla he voivat nauttia vapaudestaan tehdä oikeita päätöksiä. Ja tässä suhteessa esittelijä on keskittynyt siihen, että lisätään tietojen välitystä mukaan lukien esimerkiksi hintavertailu, internetsivustot. Nämä ovat tärkeitä aloitteita. Varjoesittelemme mielestä. Siitä huolimatta hän on kuitenkin sitä mieltä, että nämä aloitteet, että näitä voidaan yhä edelleen vahvistaa lisäten yhteisiä indikaattoreita ja vähentäen tilastollisia virheitä. Ja niin, että yksityisyritykset ovat mukana keräämässä, jakamassa ja viemässä eteenpäin tätä tietoa erilaisten internetsivustojen avulla. Tämä varmistaa sen, että em, me ainoastaan keskity viranomaisten toimintaan, vaan myös me edistämme oikean tiedon hyödyntämistä. Ja nämähän ovat loppujen lopuksi se päälähde tiedolle, jonka suurin osa kuluttajista saa. Kiitämme kovasti esittelijää yhteistyöstä. Uh, thank you, Now, Mr. No, kiitos. No niin, Riko, ja nyt on teidän vuoro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja kovasti. No, olen pahoillani, että tulin tässä myöhässä. Olin muissa valiokunnassa enkä teidän alustustanne kuullut. Olen pahoillani ja kuitenkin onnittelen enimmäisestä mietintöluonnoksesta. Minulla ei ole vielä oikein ollut aikaa siihen paneutua sen paremmin, mutta piakkoin sen teen. No, kuitenkin. Haluaisin kuitenkin, jos sopii, esittää jotakin näkökohtia. Olen iloinen siitä, että esittelijä on jo lisännyt rahoitusta viidellä prosentilla niin, että voidaan ottaa huomioon uudet haasteet kuluttajapolitiikassa jatkossa ja voidaan saada aikaan sisämarkkinat, jotka ovat dynaamisemmat, tehokkaammat, turvallisemmat ja kilpailukykyisemmät todellakin meidän täytyy taata se, että tämä on uusi väline elpymisellekin ja kasvulle. Ja siksi tarvitaan riittävästi voimavaroja, jotta voidaan taata se, että kansalaiset saavat parempaa tietoa oikeuksistaan ja saavat paremman suojan koko elinkaaren aikana, kuten täällä todettiinkin. Itsekin hän tähdäsi sitä ennen kaikkea, jos ajatellaan ostoksia, rajat ylittävissä tapauksissa, niin siinä tarvitaan turvaa myös. Toiseksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa merkityksestä vahvistaa kuluttajajärjestöjen osaa. Joskus ei niitä juurikaan tunneta, mutta niillä on kuitenkin erittäin tärkeä osa, kun valistetaan ja tiedotetaan kansalaisia. Siksi kun on niin niukasti voimavaroja käytettävissä, me on saada aikaa foorumeja, helpottaa tiedonsaantia niin, että meillä olisi myös hyvistä käytänteistä foorumi, kuluttajille vali tiedotetaan. Kolmanneksi olen sitä mieltä, että kuluttajan suoja, varsinkin haavoittuvien ryhmien asema ei ole riittävästi esillä, siksi minä teinkin joitakin tarkistuksia sen linjan mukaisesti, mitä me olemme jo hyväksyneet muuten haavoittuvien kuluttajaryhmien osalta. On hyvä, että esittelijä korostaa myös sitä, että meillä on käytössä riitojenratkaisukeinoja, sekä yksittäin että kollektiivisesti. Ja lopuksi vielä haluaisin kerran kiittää herra Rochefortia erinomaisesta mietinnöstä ja yhteistyöstä niin, että voidaan vielä vahvistaa tätä mietintöä. Joiltakin osin me teemme tästä het- jonkin ajan päästä myös tarkistuksia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rouva Ryyle. Ich möchte mich auch beim Berichterstatter Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä hienosta puheenvuorosta, jossa hän vastasi jo suurimpaan osaan minun kysymyksiäni. Suurimmalta osin olemme samaa mieltä esittelen kanssa hänen linjauksistaan. Minulla on muutama kysymys. Yleisiä huomioita täällä on esitetty jo, joten menen suoraan konkreettisiin kysymyksiin. Ensinnäkin tarkistus 23. Siinä viitataan tähän vaihtoehtoisen riitojen ratkaisuun. Mietin, onko järkevää kahdessa lainsäädäntöaloitteessa puhua samasta asiasta, mutta omaksua erilainen kanta asiaan. Vaihtoehtoinen riitojenratkaisulainsäädäntö on asia, jota työstetään tarkemmin toisen lainsäädäntöaloitteen yhteydessä. Rova Roittovan tavoin minäkin haluaisin tietää jotakin vielä tästä budjettijakaumasta tavoite ykkösen ja kakkosen välillä. Lähestymistapa on hyvä, mutta mieleni kuulisin komission kannanoton siihen, mitä esittelijä tästä sanoi. Tarkistus 44 sitten. Periaatteessa olen kyllä sitä mieltä, että tässä pitäisi tehdä enemmänkin, mutta mikäli otetaan INI-järjestelmä tässä mukaan ja halutaan laajentaa ja kehittää sitä, silloin täytyy muistaa tietosuojakysymys. Ei ole pelkästään tietojen vainosta vaan myöskin tietosuojasta tällä saralla. Siksi me aiomme tehdä tähän vielä tätä vastaavan tarkistuksen. Thank you, Mr. Schroeder. Perhaps some comments from me. Kiitoksia muuta kommentti minultakin, koska itsekin olen varjo. Me teemme tässä jotakin tarkistuksia. Minä luulen, että kaikki tärkeimpiä tässä on, joka putkahtaa esille myös valiokunnassa aika ajoin Vastoksin kanssakin keskusteltiin tästä, nimittäin kansalaisten huolenaiheet. Ja se, että aika paljon rahaa pannaan kyllä komissiossa ja jäsenvaltiossakin, ainakin jollakin aloilla, näihin asioihin, mutta kansalaiset ovat kovin tietämättömiä mahdollisuuksista, joita heillä on riitojen ratkaisussa. Rochefort on ottanut esille joitakin näistä myös. Se, että kuluttajakeskukset eivät ole kovin näkyviä. Siitä olen ihan samaa mieltä minäkin. Eurooppalaiset kuluttajakeskukset ECC, joissa muuten käymme usein viimeksi Kyproksessa, tarjoavat paljon mielenkiintoista aineistoa ja tietoa, mutta heillä ei ole riittävästi voimavaroja voidakseen jakaa tietoa vielä laajemmin. Rosfor on ottanut esille myös muita kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että voitaisiin lisätä tietoisuutta kriittisistä asioista, ympäristömerkinnät, tuoteturvallisuus ja muutkin näkökohdat, joissa me haluamme antaa kuluttajille jotain osviittaa tai missä, missä tietoa on tarjolla. Jos ajatellaan tasapainoa, niin tietenkin ihan hyvä, että pannaan rahaa palveluiden kehittämiseen, mutta jos kuitenkin kuluttajat ovat niin vähän mukana tässä, niin oli, olisi hyvä miettiä, miten punnukset pannaan. Ja sitten mikä on huolestuttanut kuluttajia myös on se, että kuinka paljon me saamme vastinetta varoille, näille varoille, joita tähän pannaan. Kuinka paljon jäsenvaltiot omassa työssään voisivat myös jotain tarjota. Siksi tarvitaan varmaan indikaattoreita suoritusten selvittämiseksi. Ehkä ongelmana on se, että meillä ei ole juurikaan indikaattoreita olemassa siitä, missä määrin on tietoisuutta, näkyvyyttä, ymmärrystä välineistä, joita tarjoamme. Tässä on ongelmana, että aika kallista saada tällaista tietoa. Me olemme tehneet selvityksiä itsekin. Mutta ellemme saa selkeitä tavoitteita kuluttajien saamiseksi mukaan, tietoisuuden lisäämiseksi, niin tarvitaan eri toimia myös siinä, että nähdään kuinka paljon kuluttajia on mukana toimissa. Nyt on nähty kasvua joillakin alueilla, että ihmiset ovat kääntyneet rahojen puoleen riitojen ratkaisussa, mutta kuinka paljon tässä esimerkiksi käydään kaupparajat ylittävästi, niin siitä tietoa on kovin vähän. Seuraavassa olemassa meillä ehkä onkin nyt tilaisuus, kun siellä on aika paljon erilaisia rakenteitakin olemassa – ja voitaisiin miettiä, miten niitä markkinoida. On hyvä keskittää tätä myös kysymyksiin, jotka ovat erityisesti kiinnostavat kuluttajia. Olisi selkeitä tavoitteita kuluttajatietoisuuden kasvattamiseksi niin, että käytettäisiin palveluita. Nimittäin muuta käy niin, että kun ajatellaan Bastusinkin mietintöä, niin missä määrin kuluttajat ovat ymmärtäneet ongelmansa, niin tiedämme, että koska he ovat huolestuneita siitä, minkä tahon puoleen kääntyä ongelmissa, niin eivät välttämättä osallistu markkinoihin asianmukaisella tavalla. Minusta vaikuttaa siltä, että nämä ovat hyvin perustavanlaatuisia, jos me haluamme maksimoida myös investointiemme arvon. Eli kyse tasapainosta on tärkeää. Mutta miten tämä koplataan yhteen niin, että saadaan ulkopuolista painetta myös vertaisanalyysin tekemiseen jäsenvaltioiden kesken, eri tahojen kesken jäsenvaltiossa ja, ja niin, että meillä on selkeät tavoitteet, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta ja markkinoida välineitä. Ellei tieto mene perille, niin he eivät ole tietoisia tästä Irigoyen on tehnyt erittäin tärkeän mietinnön haavoittuvista ryhmistä ja tämä osoittaa, että siellä on erityisiä ongelmia. Heillä ei välttämättä ole käytettävissä välineitä, joita monilla on. Internet esimerkiksi ja saada sitä kautta tietoja ja niin päin pois. Eli ihmiset, jotka ovat suurimmassa tarpeessa, niin monesti ovat ne, jotka on vaikeimpia tavoittaa, vähiten tietoisia palveluista. Varmasti teette tarkistuksia näiltä osin. Eli ehkä me voisimme jotain tässä saada aikaan. Se liittyy myös siihen, mitä me keskustelimme Bastusin mietinnöstä. Eli täytyy jotenkin kasata yhteen nämä palvelut, joita me tarjoamme kuluttajille. Ajatus siitä, että voitaisiin vahvistaa tätä Euroopan laajuista portaalia. Jos meillä ei ole jos, emme, jos me vain levitämme investointia emmekä keskity esimerkiksi yhden luukun ajatukseen, eli sinne voi kääntyä avun saamiseksi myös rajat ylittävissä tapauksissa. Ja minä tiedän, että komissio kyllä pyrkii siihen suuntaan, mutta kyllä sitä täytyy vielä vahvistaa. Tämä ohjelma antaakin meille mahdollisuuksia. Ennen kuin Weiler saa puheenvuoron, onko täällä joku muu vielä, joka haluaa jotain sanoa, joka ei ole vielä puhunut? Ei, selvä. No niin, Rova Mainer voi kommentoida Rosforin mietintöjä ja mahdollisesti jotain muutakin. Ehkä voitaisiin palata vielä myös keskustelun telekohdusta säädöksistä. Minulla oli jotain sanottavaa siitä, mutta kuunnella vain ensin komissiota. Rova Mainer. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Um, and first of all, I'd like to thank the rapporteur and his... Kiitoksia Haluan kiittää esittelijää ja henkilökuntaa kaikesta työstä, jota on tehty, kun tätä mietintöä valmisteltu. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä yhdessä ja kiitämme siitä, että olette kiinnittäneet huomiota tähän asetusehdotukseen. Tietysti olemme ilahtuneita nähdessämme, että kaikilta valiokunnan puolelta on panostettu tähän ohjelman sisältöön ja parlamentin ja komission tavoitteet ovat aika lähellä toisiaan. Siitä huolimatta syntyy joitakin kohtia, joissa olemme eri mieltä, aivan kuten oletittekin, hyvä puheenjohtaja. Ja kaksi horisontaalista kohtaa, jotka käsittelisin ensin, ja sitten otan esille nämä esittelijän yksityiskohtaisemmat kommentit myöhemmin. Ensimmäinen näistä koskee delegoituja säädöksiä. Ymmärrän, että tämä valiokunta haluaa säilyttää vaikutusvaltaa, kun puhutaan siitä, miten suunnataan nämä rahastot vuositasolla. Siitä huolimatta komission kanta tässä suhteessa on aivan selvä, eikä se ole mitenkään pelkästään kuluttajahomaan liittyvä kanta, vaan se on yleistikin ottaen komission kanta suhteessa kaikkiin ohjelmiin, jotka tällä hetkellä ovat parlamentissa esittelyssä. Meidän näkemyksemme mukaisesti vuosittainen työohjelma ei ole sellainen toimi, joka täyttäisi delegoidun säännöksen kriteerit, ja ne löytyvät perustamissopimuksesta artiklasta 290. Delegoitu säännös on yleisesti sovellettava säädös, joka täydentää tai paikkaa muita kuin lainsäädännöllisiä kohtia. Ja minun ja komission oikeudellisen yksikön näkemys on se, että tässä tätä määritelmää ei täytetä. Siitä syystä ehdotimme täytäntöpanevaa säädöstä vuosittaisen työohjelmaan ja säilytämme tuon kantamme. Samalla täysin ymmärrämme teidän halunne ilmaista näkemyksiä sen suhteen, mitkä nämä prioriteetit pitäisi olla vuositasolla. Ja varmastikin voidaan ottaa käyttöön sellaisia järjestelyitä, että valiokunta voi ottaa oikea-aikaisesti asioihin kantaa ja nämä sitten sisällytettäisiin vuosittaiseen työohjelmaan. Toinen horisontaalinen kysymys koskee sitä, että on ehdotettu rahoituksen kohta, kohdittaista jakamista tuossa liitteessä. Meillä on suuntaantava rahoitus, mutta pelkästään lainsäädännöllisessä rahoituskertomuksessa. Eli sitä ei ole sisällytetty suoraan tähän asetukseen. Koska näin ei ole, niin se ei myöskään ole tällainen lainsäädännöllinen säädös. Tämä on ihan normaali käytäntö, kun kyseessä ovat komission ehdotukset, lainsäädännössä sellaiset mukaan lukien ne, joilla on pääasiallisesti rahoitusfunktio, ja se on varahoitoasetuksen artiklan 28 mukaista. Poikkeuksiakin on, mutta näin on yleensä ollut tilanne niissä, kun on yhdistetty erilaisia rahoitusasetuksia ja yhteen yksittäisen säännöksen ja on täy- haluttu varmistaa se, että jokaisella osiolla on tietty rahoitustaso. Käsittääkseni myös käytännön kysymyksissä tämän aamun kysy- keskustelu on osoittanut, että rahoituksen jakaminen ei ole mitään tieteellistä tiedettä ja on paljon erilaisia näkemyksiä, minkä, minkä verran rahaa tulisi suunnata toimiin joka vuosi. Tämän lisäksi eri toimet voidaan luonnostella eri tavoin. Aivan kuten esimerkiksi edustaja Roittova totesi, ollaan viemässä eteenpäin kampanjaa, joka koskee tiettyä tuoteturvallisuus- kysymystä, pitäisikö se luokitella tavoitteeseen yksi tuoteturvallisuus vai tavoitteeseen kaksi, jossa on kysymys tiedotuksesta ja koulutuksesta. Uskoakseni sekä lainsäädännöstä näkökulmasta katsoen että käytännön näkökulmasta katsoen emme haluaisi tällaista suuntaa antavaa jaottelua tuonne lainsäädännölliseen tekstiin. Se on pelkästään suuntaa antava ja vaihtelee vuodesta toiseen. No sitten spesifimmät kohdat. Ensinnäkin nämä indikaattorit, johon useat puhujat viittasivat. Käsittääkseni olemme täysin tietoisia ja olemme samaa mieltä siinä, että indikaattorit eivät ole sunkaan täydellisiä. Itse asiassa on aika vaikea löytää hyödyllisiä, järkeviä indikaattoreita tämän tyyppiselle ohjelmalle. Ja ehdottomasti avoimesti Haluamme kuulla teidän ehdotuksianne, mutta ymmärrän myös teidän näkemyksenne, hyvä puheenjohtaja, siitä, että tarvitsemme indikaattoreita silloin, kun se on toteutettavissa, jotta voimme osoittaa, että pääsemmekö näihin tavoitteisiimme vai emmekö. Mainitsitte kuluttajien tietoisuuden ja sitoumuksen eri tasolla ja miten heitä tulee ohjeistaa. Meillä on jonkun verran tämän tyyppistä tietoa. Esimerkiksi se löytyy tuosta komission tulos, kuluttajamarkkinoiden tulostaulukon keväisestä painoksesta. Olemme kysyneet kuluttajilta sitä, miten paljon nämä luottavat kuluttajajärjestöihin, julkisiin viranomaisiin ja niin edelleen. Meillä on esimerkiksi jonkun verran tietoa siitä, minkä verran markkinoita, markkinavalvontatoimia jäsenvaltioissa on tehty ja minkä verran täytäntöönpano on ryhdytty jäsenvaltion, jäsenvaltioissa. Jonkun verran siis tämän tyyppistä tietoa on, mutta tieto, joka liittyy siihen, että tunnustetaan eurooppalaiset palvelut, logot, sitä on erittäin kallista kerätä. Jonkun verran tämä tyyppistä työtä on tehty, kuten saatatte muistaa. voimauttamistutkimuksessa esimerkiksi. Mutta siis tämä tietojenkeru on erityisen kallista. Haluan kiittää myös kaikkia tuesta tälle rahoituksen lisäämiselle. Olen samaa mieltä siinä, mitä täällä sanottiin, että meidän täytyy parantaa tätä tunnistettavuustekijää eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa. Meillä oli tämä tiedotuskampanja 2011, jonkun verran sitten oli syystäkin saattaa olla, että se toistetaan. Mutta tässä on vähän tällainen kanava muna tilanne, kun olemme puhuneet eurooppalaisille kuluttajakeskuksille ja verkoston jäsenille, niin siellä ollaan erittäin huolissaan siitä, että verkostoa kovasti mainostetaan, mutta sitten sille ei anneta riittävästi varoja. Eli meidän täytyy tässä mennä äh, asteittain eteenpäin. No sitten nämä vertailevat internetsivustot. Hintavertailu on kuluttajien voimaanottamisen yksi laajeneva alue. Se mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat pohtia kaikkea sitä valtavaa tietomäärää, joka heille suunnataan. Uskoakseni olemme hieman komissiossa vastahakoisia kehittelemään tämän kaltaisia vertailusivustoja. Miksi? No siitä syystä, että yksityisen sektorin elinkeinomallien lisäksi, ja hyväksyn sen, että ne eivät aina ole tarvit- välttämättömiä, kattavia, täysin objektiivisia, luotettavia, niin on erilaisia malleja, joita voimme kehittää. Yhä useammin Sääntelijät ovat mukana näitä vertailusivustoja laatimassa. Ja tämä on alue, jossa kuluttajajärjestöt ovat erityisen aktiivisia. Ja uskoisin, että meidän tunnemme vastahakoisuutta sitä kohtaan, että menemme sellaisille alueille, jossa vastauksia löydetään jo muualta. Ja varsinkin kun kysymys on tulosta, joka suuntautuu kuluttajajärjestölle. Me ymmärrämme, että kuluttajajärjestöllä on erittäin hankala tajut edessään. Ja ne haluavat lisätä mahdollisimman pitkälti omia tulolähteitä. Uskoakseni olen käsitellyt suurman osan näistä kysymyksistä. Koulutuksessa olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siinä, että kannattaa oppia jotain tästä arvioinnista. Sen sijaan, että meillä on yhden koon ratkaisu ylhäältä alaspäin, että se suunnitellaan ja täytäntöönpannaan komission toimesta, niin täytyy siirtyä paljon interaktiivisempaan portaaliin tai alustaan, jonka avulla voidaan näitä parhaita käytäntöjä vaihtaa. Voimme tarjota kouluttajille mahdollisuuden muokata asiaa, joka on yhdessä jäsenvaltiossa kehitetty joko sitten kääntämällä tai muuten mukauttamalla sitä kansallisiin olosuhteisiin. Kovasti kiitoksia. Ennen kuin esittele vielä palaa asiaan delegoidusta säädöksistä muutama sana tai säädöksistä, uusien määräisten täytäntöönpanosta ylipäätään. Valiokuntien puheenjohtajien kokous on tähän puuttunut, koska moni valiokunta kamppaili tämän kanssa, kuten Rova Mainon varmaan tietää, olen ymmärtänyt niin, että yksi esityksistä sopimukseksi on, että voitaisiin jopa kääntyä tuomioistuimen puoleen selvityksen saamiseksi säädösten osalta. Toinen mahdollisuus totta kai on, että annettaisiin yleisempää oikeudellista osviittaa siitä, miten me haluamme näitä täytäntöön panna. Voi olla, että tartumme tähän mahdollisuuteen. Yksikön päällikköni on tästä keskustellut, mutta oikeuden yksikön parlamentissa on nyt tämän kimpussa. Ehkä siitä on hyvä keskustella komission esittelijän kanssa ja katsotaan päästäkö eteenpäin. En halua todellakaan, että tästä tulee kompastuskivi, koska oikeastaan kyse on siitä, mitä voimme tehdä kuluttajien hyväksi Euroopassa, eikä siitä, mitä tehdään delegoitujen täytäntöpanosäädöstön kanssa. Eli me olemme pyytäneet valiokunnan puheenjohtajien voimin, että saataisiin tästä tietoa. Meillä on monta asiaa myös neuvottelussa komission kanssa, neuvoston kanssa siitä, että milloin käytetään delegointia, milloin täytäntövanosäädöksiä. Se on kovin ongelmallinen asia. Toki moni valiokunta on tekemässä omia sopimuksiaan tavalla tai toisella. Eli nyt on syntynyt aika sirpaloitunut tilanne kaikenlaisin sivuehdoin. Eli kyllä siihen täytyy nyt puuttua. Noin yleisenä tämä minun puoleltani puheenjohtajana. Eli tässä täytyy olla tarkkana. Rochefort, haluatko vielä vastata tähän kuultuun keskusteluun aikataulusta sananen ehkä ja sitten muut, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, olet aivan oikeassa. Ei tässä ruveta keskustelua avaamaan sen perusteellisemmin delegoiduista säädöksistä verrattuna täytäntöpanon säädöksiin, mutta kuten komission edustaja totesi, se on horisontaalinen kysymys, ja totta kai se koskee useita valiokuntia, vaikkakin ehkä me olemme etulinjassa tässä kuitenkin päin naamaa tullut meitä vastaan. Ja totta kai tässä täytyy omaksua kanta, joka olisi kaikkien esittelyiden kesken yhteinen parlamentissa, ja sitä voisimme sitten puolustaa kynsin hampain. No, ei siitä sen enempää. Mitä sitten tulee näihin eri kysymyksiin, joita tuli esille ensinnäkin varjosittelijat Rova Roittealle kiitokset siitä, että hän tuki esitystä delegoiduksi säädöksiksi. Ymmärrän totta kai, että hän on hämmentynyt, kuten moni muukin kollega, ajatellen tätä muutosta rahoituksen jaossa neljään tavoitteeseen. Minä sanoisin, että ensinnäkin jako ei mitenkään kyseenalaista ykkösen asemaa, 34 prosenttia jää siihen kuitenkin, mutta 3 prosenttiyksikköä kakkoseen ykkösestä merkitsee sitä, että meidän mielestämme, kun ajatellaan ylipäätään maapalloistumista kuluttajakysymyksissä kansalaisten parissa on erittäin tärkeää, että keskitytään siihen, mikä on tärkeintä, eli tuoteturvallisuuteen. Jos ajatellaan Kiinasta tulevia tuotteita, niin siellä on valtavasti ongelmia ollut. 15 prosentissa tapauksissa ei edes tiedetä, mistä ne ovat peräisin. Se koskee tekstiiliteollisuutta, mutta myös lelujakin. Se on aika tärkeä alue sekin sentään. Ajatelemme lapsia. 500 miljoonaa, no ja siis 500 miljoonaa kuluttajalapsia. Ja sitten toinen tavoite, kyllä säilyy, vaikka siellä pieni leikkaus tulisikin, ja mielestäni tämä heijastaa myös sitä tilannetta, että täytyy olla vaativaisempi, tehokkaampi, toimintakykyisempi indikaattoreissa. Itsekin totesitte, herra puheenjohtaja, herra Harbour oikeastaan paremminkin varjoesittelen ryhmän puolesta, ettei panna sekaisin näitä palleja. Eli indikaattorit on säilytettävä. Eli meidän täytyy intuitiivisesti niitä arvioida ja maksimoida myös vipuvoimaa jäsenvaltiossa. Olen samaa mieltä tämän esityksen kanssa. Irigojen totta kai puhuin myös haavoittuvista kuluttajista. Mietinnössäni olen esittänyt, että ennen kaikkea otetaan huomioon heidän keskeinen asemansa myös riitojen ratkaisussa muutoksen haussa. Irigojen varmastikin tekee esityksiä tekstin kohentamiseksi haavoittuvien kuluttajaryhmien kohdalla, varmasti muiltakin osin. Me paneudumme niihin totta kai hyvin tarkkaan. Ryydelle toteaisin, että kun on puhe tarkistuksesta 23, niin oikeastaan noudataan sama indi- sama filosofia, mitä totesi indikaattorista herra Harborillekin. Puhutaan ODRstä ja ADRstä. Ainakin varittaisiin hyviä käytänteitä niin, että pantaisiin samaan syssyyn toimet ja käytänteet, joita on käytetty, niin eli käytettäisiin kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita on koitunut myönteisestä kokemuksesta eri jäsenvaltioissa. Rova Ryyle puhui myös tarkistuksesta 44. Numero 44 liittyy toden totta siihen, että uudistetaan tietoteknisiä välineitä tai tietokantoja. Täsmennettäköön, että ei kyse ole yksittäisten tietojen käsittelystä, vaan sellaisista järjestelmistä on kyse, joita jo on käytössä, joissa on tiedon vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Ei tässä uhata millään tavalla henkilötietoja, mutta totta kai olen samaa mieltä siitä, että voitaisiin vielä varmentaa tai vahvistaa varmennusvälineitä tietojen kohdalla. Ei, no se siitä. Sitten komission puheenvuoron haluaisin puuttua. Me puhuimme jo delegoidusta säädöksistä jonkin verran. Se, että on budjetti näin jaettu, niin ymmärrän totta kai komission näkemyksen, kun sanotaan, että tavallaan olemme kyllä ihan kilttejä teille, huomioimme tämän jaottelun ja sitten te pyritte jotenkin saamaan siellä aikaan jaottelussa muutoksia. Olemme tämä kyllä ymmärtäneet. Me olemme esittäneet toisenlaista jaottelua lukunottamatta ykkös- ja kakkostavoitetta, mutta olette itse sitä oikeastaan esittäneet myös, eli siitä olemme samaa mieltä. Eli siinä otetaan myös joustoa mukaan noin parikymmentä prosenttia. Tästä tarvitaan horisontaalista näkemystä, koska muissa ohjelmissa – on käyty samaa keskustelua parlamentin ja komission kesken siitä, miten voitaisiin miettiä jaottelua, kun osuuksia lasketaan rahoituksessa. No aikataulusta puheenjohtaja sitten minä uskon, että kaikki tiedätte jo sen, mikä se on. Määräaikatarkistus sen jättämiselle on 14. toukokuuta puolelta päivin. Sen jälkeen toimintamme äänestyksen omassa valiokunnassamme 20. päivä kesäkuuta tänä vuonna. Kiitos. Well, thank you very much. No, kiitoksia kovasti hyvästä uurastuksestanne. Varjoesittelijät varmasti odottavat mielenkiinnolla sopimuksen aikaansaamista, koska tämä on aika tärkeää työmme kannalta kuluttajien parissa. Kiitoksia kovasti. Rouva Mainerille tähän aamupäivällä tuli kokouksemme. No niin, sitten menemme ihan toiseen aiheeseen liittyen myös tuotesisämarkkinoihin, moottoriajoneuvojen äänitason määräysten yhdenmukaistaminen. Tätä on vetänyt ympäristövaliokunta. Me olemme myös vastuussa kysymykset, jotka liittyvät kuluttajasuojaan ajatella muun muassa melua, mutta tämä täytyy ottaa ylipäätään tyyppihyväksyntä puitteisiin. Siitä me olemme vastuussa. Täytyy myös vahvistaa ja varmistaa se, että olisimme johdonmukaisia tässäkin, kun ajatellaan tulee uusia määräyksiä muun muassa sähköisten ajoneuvojen äänitason osalta. Weisberger on myös tehnyt tässä kovasti töitä Westfall on täällä myös mukana, SDn Manderskin on paikalla, Ryyle totta kai ja itse minä oman ryhmäni puolesta. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu tästä lausunnonluonnoksesta. Täällä on kai myös yrityspääosastolta joku paikalla. Bon vissuto. Ai sielläpä hän onkin, en nähnyt. I'm going to bring you in uh, a bit later on. Uh, so, uh, I'm going to give the floor to our... No niin, esittelijä alkakoon. Hän voi esitellä lausuntonsa ja sitten varjot ja komissio vastaa. Siis Weisgerber. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat varjoesittelijät, hyvät naiset ja herrat. Jo edellisessä valiokunnan kokouksessa meillä oli tilaisuus käydä ensimmäinen näkemysten vaihto tästä asiasta. Ympäristövaliokunta on vastuuvaliokunta ja ympäristövaliokunnan aikataulu tässä on määrävässä asemassa. Ympäristövaliokunta äänestää heinäkuussa. Siksi on tärkeää, että sitä ennen me pystymme saamaan lausuntomme valmiiksi, jotta ympäristövaliokunta voi sen sitten ottaa huomioon tässä valossa olen työstänyt omaa mietintöäni. Tämä on englanninkielellä lähetetty jo aiemmin ja nyt se on eri kieliversioina saatavana. Joten varjoesittelyllä on ollut tilaisuus tutustua tekstiin. Voin nyt esitellä kenties tärkeimmät seikat. Yleisesti ottaen tämä on tärkeä asia kansanterveyden kannalta. Kyse ei pelkästään ajoneuvoista, vaan myöskin päästöistä, ei vain hiilidioksidia ja muista päästöistä, myöskin melupäästöistä. Raskaiden ajoneuvojen melupäästöjä täytyy vähentää on mukaan. Jatkuva melu aiheuttaa eri sairauksia, esimerkiksi sydän- ja verisairauksia, verisuonisairauksia, tinnitusta ja muun tyyppisiä terveysongelmia. Noin 210 miljoonaa ihmistä eli 44 prosenttia EU-kansalaisista joutuu jatkuvasti kärsimään liiallisesta melusta. Tässä pyritään parantamaan ilmanlaatua, mutta samanaikaisesti täytyisi vähentää melusaastetta terveyden suojaamiseksi. Sitten lausuntooni. Lausunnossani olen pyrkinyt keskittymään kuluttajan suojakysymyksiin. Siksi haluan nyt painottaa esimerkiksi kuluttajavalistusta. Olisin iloinen, mikäli tämän seikan osalta voitaisiin laatia yhteinen tarkistusryhmien kesken. Tällä viikolla meillä on vielä varjoesittelijöiden kokous. Siellä voidaan hieman luotsata ryhmien näkemyksiä. Rova Merkis ympäristövaliokunnassa kuulemisen yhteydessä puhui jo tästä asiasta ja suhtautui avoimisesti myöskin merkintäkysymykseen. Kuluttajille täytyy tiedottaa asioista paremmin valistaa kuluttajia. Hiilidioksipäästöjen osalta on jo merkintä lainsäädäntö olemassa melupäästöjen osalta myöskin, kun on kyse autojen renkaista, voidaan tällainen merkintä ottaa käyttöön. Merkinnöistä on jo kokemusta ja minun ehdotukseni olisi, Eli te kuluttajalla, ostajalla pitäisi olla tietoa meluhaitoista. Ja meluhaittojen ja melunkin osalta tuotteiden pitäisi olla vertailukelpoisia. Toivon, että komissio tekisi tätä vastaavan ehdotuksen, koska tässä asiassa suoraan ei tätä ole vielä otettu esiin komission ehdotuksessa. Joissakin kunnissa on sellainen sääntö, että tietyn tyyppiset ajoneuvot voivat liikkua asuinalueella vain tiettyihin aikoihin, silloin kun on esimerkiksi tavaran kuljetuksista kyse. Tietyt vuorokauden ajat on rauhoitettu tämän tyyppiseltä metiltä e, ja aamu seitsemän asti tietyllä alueella pelkästään hyvin hiljaiset, että tavaran toimitusajoneuvot saavat liikkua esimerkiksi toimittaakseen tavaroita myymälöihin. Kuluttajan täytyy voida vertailla tuotteita melusaasteiden osalta. Komissio ottaa tässä kaksivaiheisen lähestymistavan ja kolmassa vaihe liittyy pelkästään taulukoihin. Ensimmäinen vaihe on kolme vuotta ja toinen vaihe viisi vuotta. Minun mielestäni tämä ei vielä riitä, koska hiilidioksidikeskustelun yhteydessäkin parlamentti teki ehdotuksen, jossa asetettiin pitkän aikavälin tavoite. Kaikki ryhmät tätä tukivat minä haluaisin tässä nyt myöskin pitkän aikavälin tavoitteen, jolla pystyttäisiin tai pyrittäisiin vähentämään meteliä pidemmällä aikavälillä. Kymmenen vuoden kuluttua voisi olla tämä raja-arvo sitten kyseessä. Ja pitäisi pidemmällä aikavälillä ryhtyä toimiin. Kolmas ehdotukseni olisi se, että ajoneuvon luokittelua laajennettaisiin ja raja-arvot asetettaisiin tässä valossa varjoesittelijä Rova Festival on ollut samaa mieltä minun kanssani siitä, että ajoneuvoluokittelu on vanhentunut. Sen vuoksi ehdottaisin, että otettaisiin uusia ajoneuvoluokkia tässä mukaan. Rova Fesla peräänkuulutti tässä M2 ja M3 luokkia tässä mukaan. muitakin luokkia voitaisiin tässä ottaa, esimerkiksi pakettiautot ja kuorma-autot. Ajoneuvoluokittelu täytyy mukauttaa tekniikan kehittymisen mukaan. M3, M4-luokittelu ja selkeämpi rajanveto eri luokkien välillä, esimerkiksi Nord Pole 2-luokka. Se pitäisi selkeämmin rajata. Sitten raja-arvot Nekin voitaisiin määritellä paremmin kutakin ajoneuvoluokkaa varten. Oikeudenmukainen realistinen tavoite melun vähentämiseksi pitäisi asettaa kullekin ajoneuvoluokalle. Tämä johtaisi esimerkiksi siihen, että jotkut raja-arvot olisivat hieman kunnianhimoisempia kuin mitä komission ehdotuksessa nyt on, koska eri alemmissa luokissa luokittelu voisi olla hieno säätöisempää ja realistisempaa. Eikä selkeämpi rajanveto eri ajoneuvoluokkien välille ja selkeämmin määritellyt raja-arvot myöskin. Täsmälleen määritellyt raja-arvot. Vielä yksi seikka. Tämän lainsäädäntöaloitteen yhteydessä meidän täytyy muistaa eräs asia. On olemassa monen tyyppistä lainsäädäntöä, joka kohdistuu ajoneuvoihin – henkilöautoihin ja kuorma-autoihin ja raskaampiin ajoneuvoihin. Eri lainsäädäntöaloitteiden yhteydessä täytyy muistaa vaikutukset, joita lainsäädännöllä. Meillä on esimerkiksi euro 5 ja euro 4 lainsäädäntöä, joka koskee hiilidioksidipäästöjä henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta ja tiettyjä turvavaatimuksia. Ja jotkut lainsäädäntöaloitteet saattavat olla ristiriidassa keskenään. Joskus saattaa nimittäin käydä niin, että mikäli ei voida kehittää täysin uuden tyyppistä ajoneuvoa, koska tämähän kestää vuosia ennen kuin uusi tuote tulee markkinoille, ja mikäli jo etukäteen halutaan vähentää meteliä, niin tämä onnistuu vain siten, että otetaan käyttöön uusia moottorin eristysmenetelmiä, vaimennusmenetelmiä. Tarkoittaa sitä, että ajoneuvosta tulee raskaampia. Ne painavat enemmän, ja tämä tietystikin johtaa siihen, että syntyy enemmän hiilidioksidipäästöjä toisen asiakirjan lainsäädännön yhteydessä pyritään pikemminkin tiukentamaan hiilidioksidipäästöjä koskevia rajoituksia. Täytyy muistaa, että eri lainsäädäntöaloitteet vaikuttavat toisiinsa. Ja mikäli tiukennetaan melusaasteen osalta, vaatimuksia saattaakin olla, että syntyykin sitten enemmän hiilidioksidipäästöjä, eikä tämä voi olla hyväksi ilmastonmuutoksen kannalta. Siksi näiden eri lainsäädäntöosioiden vaikutus toisiin, täytyy muistaa. Desibelit eivät kulke lineaarisesti, vaan logaritmisesti. Tämäkin täytyy muistaa, ja tämä täytyy ottaa paremmin huomioon lainsäädäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmen desibelin melun vähennys vastaa 15 prosentin vähentyä, vähenemistä metelin aiheuttajan osalta. Tämä on äh, aivan järjetön suhde, ja tämä vaikuttaa tietystikin tekniseen puoleen 10 desibeliä esimerkiksi tarkoittaa 90 prosentin melun vähenemistä. Tämä täytyy muistaa myöskin. Ja sitten keskiarvot kuuden sähköajoneuvon osalta. Tietysti kuvittelee, että ne ovat hyvinkin hiljaisia, mutta 78,5 desibeliä on keskimäärin melusaaste näissä, ja pienimmässä M1-luokassa tämä raja on 67 desibeliä. Täytyy muistaa, että meidän täytyy pysyä realistisina tavoitteissamme. Tämä täytyy mainita tämän skaalan osalta. Sitten kaksi huomiota omasta lausunnostani. Meillä on erilaisia vaiheita kehityssyklin osalta, se on kyse henkilöautoista ja kuorma-autoista. Syklit ovat erilaisia. Komission ehdotuksessakin pitäisi paremmin tehdä ero näiden välille henkilöauton kehittäminen kestää 5-7 vuotta ja kuorma-auton 8-11 vuotta. Ja viimeinen tärkeä seikka meidän valiokuntamme kannalta liittyy sähköautojen aiheuttamaan meteliin. Kun sisämarkkinoita halutaan harmonisoida, tämäkin täytyy muistaa. Mikäli me äänestämme tästä ja sitten tämä viedään täysistuntoon, herra Utski siinä tapauksessa äänestyttää asiasta vielä ympäristövaliokunnassa. Meillä on erittäin tiukka aikataulu. Minä ehdottaisin, että tässä pitäisi pyrkiä välttymään siltä, että teemme itsemme naurunalaiseksi, mikäli me menemme liian yksityiskohtaiselle tasolle. Esimerkiksi paljonko sähköauto voi aiheuttaa, voiko se aiheuttaa yhtä paljon meteliä kuin esimerkiksi jokin eläin, minkälaista ääntä saa tulla sähköautosta. Tietystikin tämä muistuttaa moottorin ääntä, ja tämä artikka täytyy hieman muuttaa tässä valossa. Vapaaehtoisuus täytyy muistaa, mutta mikäli auton rakentajat, valmistajat itse ryhtyvät toimiin, tietystikin harmonisointi täytyy pyrkiä ja sähköautot on mukaan luettuna, mutta kun komissio pistää täytäntöön lainsäädäntöä, niin täytäntöönpano täytyy olla asianmukaista. Siksi on tehdä jotakin muutosesityksiä ja toivoisin oikeastaan, että sisämarkkinavalikunta valittaisi tai vaatisi, että meidän näkemyksemme tulevat kuuluviin niin, että ympäristövaliokunta hyväksyy meidän sanamuotomme tämän sen suhteen. Me teemme vielä yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa. Tässä on tärkeimmät seikat tästä lausunnostani. Niin Ilomielin teen vielä yhteistyötä varjostelijoiden kanssa, joiden kanssa kokoonnumme huomenna kello 14-15. Huomenna iltapäivänä voidaan vielä konkreettisesti pohtia aikataulua. Nyt ilomielin kävisi näkemysten vaihtoa varjoesittelijöidenkin kanssa. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti Rova Vais Gerpero. Kuulepa varjoja. Rova Westfalen ensinnä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Ensinnäkin rouva tohtori Weisgerberille kiitos hänen lausuntoluonnoksestaan. Pari viikkoa sitten jo käimme, kävimme ensimmäisen suuren keskustelun asiasta. Olen vakiuttunut siitä, että teidän lausuntoluonnoksenne tarkoitus perätä ja suuntaus ovat kunnossa. Te oikaisette komissiota aivan oikeissa kohdissa. En halua toistaa kaikkea sitä, mistä ensimmäisellä kerralla puhuttiin, ja kaikkia niitä seikkoja, joista komissiota kritisoitiin, tai niitä seikkoja, jotka haluttiin muuttaa. Säästän teidät tältä toistolta. Pari viikkoa sitten totesin jo joitakin seikkoja, jotka ovat hyvin heijastuneet teidän tekstiinne. Siitä huolimatta uskon, että joitakin seikkoja täytyy vielä yksityiskohtaisemmin painottaa tai parantaa huomenna on oikea ajankohta näitä tarkastella esimerkiksi ajoneuvoluokittelu. Halutaanko todellakin näin laajaa luokittelua, suurta luokkien määrää? En ole tästä vakuuttunut. Suhtaudun varauksella vielä komission ehdotukseen ja sen johdanto-osaan tehtäviin muutoksiin. Siksi en sano nyt enempää, koska katson, että yksityiskohdista voidaan puhua kyllä vielä huomenakin. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Manders. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös kiittää Anjaa tästä lähestymistavasta, sillä minun mielestäni tässä tapauksessa on tiettyjä eturistiriitan mahdollisuuksia muiden ympäristökysymysten kanssa. Minä pidän hänen lähestymistavastaan tästä syystä. Ensinnäkin haluan sanoa, että kiitän komissiota siitä, että se on ehdottanut tätä asetukseksi. Olen aina asetusten kannalla enkä direktiivin. Se on ainoa tapa, jolla Euroopan lainsäädäntö toimii tulevaisuudessa. Se ensiksi. Autoteollisuus on erittäin tärkeä innovoiva teollisuuden ala Euroopassa. Minusta me tarvitsemme sitä, jotta voimme parantaa sitä niin, että se nousee ihan maailmantasolle. Ja ehkä voitaisiin saada jonkunnäköinen piilaakso tänne Eurooppaankin autoteollisuuteen. Me olemme käyneet tällaisella autoteollisuuden kampuksella ja nähneet, miten innovatiivinen tapa se on viedä asioita eteenpäin. Ja minusta meidän tulisi pyytää myös teollisuuden alaa jakamaan näitä innovoivia keksintöjään. Silloin voisimme eurooppalaisina olla erittäin vahvoja. Anja myös mainitsi sen, että komissio vuonna 1996 arvioi, että 20 prosenttia, 60 arvioi, että 20 prosenttia kärsii meluta, meluhaitoista. Tuo määrä saattaa olla tietysti nyt paljon korkeampi. On hyvä, että parantaa ihmisten terveyttä ja saman tien ympäristöäkin. Eli tällainen yleislähestymistapa. Lisäksi on hyvä, että on otettu huomioon suhde muuhun lainsäädäntöön. Esimerkiksi tämä tyyppihyväksyntäkysymys. Ja minusta sekin tulisi ottaa tässä huomioon niin, että ei laiteta uutta lainsäädäntöä vanhan päälle. Ja viimeisempänä, vaan ei vähäisimpänä, tämä akustinen YK on ajatus tästä akustisesta autojen hälytysjärjestelmästä. Beijingissä siellä sähköauton kanssa oli paljon ongelmia, ne aiheuttavat paljon onnettomuuksia, koska ihmiset eivät ole tietoisia siitä, että ajoneuvo lähestyy. Se on harmi, koska se mitä Anja sanoi, niin otan takaisin tämän ajatuksen näistä luonnollisista eläinäänistä. Sillä kävelevien hevosten äänen kuuleminen, niin kyllä se voisi olla mukava, se muuttaisi maailmaa. Ei olisi pelkästään moottorin ääntä, se on outoa. Ja toivottavasti näin voimme tehdä hyvää yhteistyötä myös muiden varjo esittelyiden kanssa, kuten myöskin Envi-valiokunnassa, jossa muuten olen varajäsenä näinä päivinä. Te, teemme nyt kaikki yhteistyötä yhdessä. Maybe. Kiitoksia kovasti. Niin, ehkä meidän pitäisi testipaneeli järjestää kuunnella näitä eri ääniä. Rova Ryle. Ehdottaisin tästä vaikutusarviota, mutta siten toteaisin, että Rova Weisgerberin lähestymistapa on oikein järkevä – Minäkin katson, että tässä täytyy välttyä naurunalaiseksi joutumiselta. Kyse on valiokunnan toimivaltuuksien piirin kuulusta asioista, esimerkiksi kuluttajille valistamisesta ja tiedottamisesta. Pitkän aikavälin tavoitteen suhteen meillä on pieni, pieni ongelma, mutta mitä raja-arvoihin tulee, olen sitä mieltä, että nämä kuuluvat Envin valiokunnalle. Sikäli pidättäydyn sanomasta tästä nyt enempää, koska jatkuva kissanhännän veto valiokuntien välisissä toimivalta kiistoissa alkaa minua hieman kyllästyttää. Haluaisin kiittää kuitenkin esittelijää hyvästä lähestymistavasta ja yhteistyöhalukkuudesta. No, ehkä mä muuta kommenttia minultakin nyt varjon roolissa. Olen kovasti samaa mieltä yleisen suuntautumisen kanssa tässä esityksessä. Minä olen tarkkaan seurannut yhtä asiaa, nimittäin kansainväliset määräykset. Mielestäni tässä esityksessä tärkeintä on se, että me olemme nyt siirtymässä kohti melutestauksia, joita ruvetaan käyttämään UNESin piirissä laajemminkin. On hyvä, että pidämme siitä kiinni. Sitten, miten me noudatamme UNESen tuloksia täällä. Jos ajatellaan tiettyjä ajoneuvoluokkia, niin ehkä komissio on siitä etääntynyt jonkin verran. Ehkä olisi nyt hyvä ymmärtää tämä myös syyt siihen. Se ensinnä. Yhtä lailla, jos ajatellaan sähköistä neuvojen melua, niin ehkä olisi hyvä, että meillä olisi maailmanlaajuisia standardeja. Ei pelkästään ajatella, minkä tyyppistä melua ne tuottavat, vaan missä määrin ne tuottavat melua. Kolmanneksi kysymys, jossa valiokunta on paljon tehnyt töitä, niin että jos ajatellaan pienempiä ajoneuvoja, erityisajoneuvoja, jos ajatellaan ne, jotka ovat pitkään olleet, niin muistanevat, että minä esittelijänä direktiivissä sain tukea uudeksi ajoneuvoluokaksi, siis vammaisille käyttäjille tarjotut ajoneuvot. Ne ovat aika erityislaatuisia ajoneuvoja, niitä tehdään aika pieniä määriä ja meillä on myös hyväksyntä luokka sitä varten. Joskus voi olla vaikeuksia myös melun osalta, koska tämä vaikuttaa paljon myös pakokaasukysymyksiin. Se on aika haasteellista monille valmistajille. Ei ehkä tarvitse, että he täyttävät kaikki vaatimukset ensikättelyssä, mutta ainakin näissä, kun valmistetaan pieniä määriä, niin ainakin tietyssä ajassa voisivat täyttää nämä edellytykset. Jos ajatellaan ihan ympäristövaikutuksiakin, miten kansalaiset altistuvat, niin näitä on aika vähän kuitenkin ympäristössämme. Tuskinpa ne ovat tässä etulinjassa, jos ajatellaan pitkiä matkoja. Yleensä ne ovat lyhyille matkoille, kilometrimäärät ovat alhaiset, eli kansalaiset eivät oikeastaan altistu näille ajoneuvoille juurikaan. Ehkä kuitenkin meillä on oikeus kysymyä, myös ajatellen ihan oikeasuhtaisuuttakin, kun tarkastellaan tietoja. Vaikuttaa siltä, että komissio asettaa suurempia vaatimuksia joillekin ajoneuvoluokille, joita ei välttämättä eniten ole, joista ei välttämättä melua eniten tule. Kun ajatellaan sitten muuta liikennettä, ihmiset ovat siirtymässä pienempiin ajoneuvoihin muutenkin, ja niihin tarvitaan enemmän huomiota, koska sieltä se suuri melu tulee. Haluaisin komissiolta nyt vakuutuksen siltä osin, että ottavat huomioon myös nämä erityis vaatimukset erityisajoneuvojen kohdalla. Ne olivat kyllä tyyppi hyväksynnässä mukana. Ja muistutettakoon komissiolle, että sinne otettiin myös omat luokat yrityksille, jotka tuottavat pieniä määriä näitä ajoneuvoja. Kai meillä on oikeus kysyä, että se ottaa huomioon myös sen, että yrityksillä ei välttämättä ole niitä voimavaroja, joita suuremmilla tuottajilla on. Siksi nämäkin on huomioitava. No niin, tässä minun huomioni. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, haluaako joku muu vielä puhua Weisgerberin lausunnosta? Ei. Niinpä. Pyydämme Binvissuutto, toivottavasti lausun nimen oikein, yrityspääosastolta olette. Sen jälkeen Weisgerber. Thank you to the reporter and Kiitoksia Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä ja varjoesittelijä. Yleisesti ottaen voimme hyväksyä monet näistä teidän ehdotuksistanne ja voimme pohjata työmme niille. Haluaisin todeta, että suhtaudumme avoimesti pohtimaan näitä eri kysymyksiä ja näkemyksemme on, että kuten esimerkiksi rengasten kohdalla on tehty, niin säilyttää nämä kaksi säätelytekstiä. Erikseen yksi koska tyyppi hyväksyttää. ja toinen merkintöjä. Pitkän aikavälin tavoite, jos tästä voi olla hyötyä ennustettavuuden varmistamiseksi ja kun tehdään kustannushyötyanalyysejä, niin tietysti tätä voidaan pohtia – sillä ehdolla luonnollisestikin, ettei tämä tapahdu edellisen vaiheen kustannuksella. Pohdimme vain sitä, miksi tämä pitkän aikavälin tavoite, tämä ensiaskel, rajoitettaisiin koskemaan vain uusia ajoneuvotyyppejä, eikä kaikkia uusia ajoneuvoja, kuten muissa vaiheissa. Ajoneuvokategoriat Olemme jo todenneet, että suhtaudumme avoimesti siihen, että voimme katsoa, tarvitaanko näiden ajoneuvoluokkien hienosäätöä ja sitä, että ottaa huomioon eri ajoneuvotyypit niin, että voidaan saada parempi taakanjako eri valmistajien välillä. Tietysti meidän täytyy katsoa tätä ehdotustanne, onko todella perusteltua lisätä näin monta ajoneuvoluokkaa, mutta ymmärrämme kyllä logiikan sen takana, että halutaan erotella nämä kaupallisessa käytössä olevat ajoneuvot henkilökuljetusajoneuvoista. Ja luonnollisestikin suhtaudumme erittäin tarkkaavaisesti koulutuskysymykseen. Ja CARS 21 korkean tason ryhmä on katsonut tätä asiaa myöskin. Tietysti täytyy katsoa sitten, mitä vaikutuksia tällä on muihin asetuksiin. Kyllä voimme pohtia sitä, onko asianmukaista kustannushyötyanalyysin pohjalta ottaa eri tavoin huomioon henkilökuljetus ja tavarakuljetusajoneuvot riippuen niiden eliniästä. Olemme pyrkineet myöskin virtaviivaistamaan tämä olemassa olevien kansainvälisten standardien kanssa. Olemme UNESE-verkoston puitteiston puitteissa halunneet ottaa mukaan uudet kriteerit. Lisäksi sähköautojen äänet. Tässä on ihan kopipeistattu vain Genevessä kehitelty asiakirjaa. Ja tietysti päivitämme tuota asetusta ja otamme siinä huomioon sitten kaikki mahdollisen, kaiken mahdollisen kehityksen, joka Genevessä syntyy. No sitten nämä erityisajoneuvot, matalan volyymin erityisajoneuvot, Tämä on tavallisesti kuullut tämän direktiivin ulkopuolelle, koska siinä on erilainen tyyppihyväksyntä ja me päivitämme säännönmukaisesti näitä säännöksiä. Ja itse asiassa suuri päivitys, joka koskee näitä vaatimuksia, pienissä ajoneuvoissa on nyt tekeillä ja komission ehdotus tulee pian siitä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No niin, tämä oli hyvä keskustelu. Rouva on vielä esittää yhteenvedon. Ja aikataulukin ehkä olisi hyvä tietää. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Erstmal möchte ich mich bei allen... Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja komissiota rakentavasta keskustelusta. Niin, yhteenvetona voitaisiin todeta, että on hauska huomata, että tässä on selviä merkkejä siitä, että monissa kohdin me kyllä pystymme saamaan aikaan yhteisiä tarkistuksia. Se on hyvä se. Eli ensinnäkin merkinnät. En oikeastaan itsestä maininnut, mutta komissiolta halusin jotain kuulla kuitenkin on hyvä pitää asiat erillään, mutta olisi hyvä, että komissio tekisi esityksiä myös merkinnöistä. Olisi hyvä ajatus, jos merkintäkysymys otettaisiin nyt voimassa oleviin määräyksiin hiilidioksidipäästöistä, että ei tätä erikseen tavallaan käsiteltäisiin melun osalta, vaan oltaisiin, otettaisiin yhdessä käsittelyyn. Ilmeisesti tästä on jonkinlainen yksimielisyys. Te on kuluttajasuojakysymys sekin, eli hyvä ajatus sinällään. Sitten sähköajoneuvot. Olen toki tietoinen siitä, että meidän on paneuduttava tarkkaan sanamuotoon. Oikeastaan aika vahinko, että on niin valtavasti yksityiskohtaisia määräyksiä olemassa. Ehkä sanamuoto voisi olla toisenlainen, niin että olisi jonkinlainen viittaus olemassa ja katsoa, miltä se sitten näyttäisi käytännössä, mutta ehkä voidaan esittää myös toisenlaista sanamuotoa artiklassa, että vältyttäisiin kovin yksityiskohtaisilta määräyksiltä, kuten herra Manders totesi, vaikkakin on kiva, että on eläinten ääniä, niin ehkä olisi kuitenkin hyvä, että olisi myös jotain moottorista lähtevää ääntä. No, emmekä tästä pääse yksimielisyyteen hyvinkin. Sitten ajoneuvon luokista. Kun tämä pidettäisiin erillä kynnyksistä, niin komission lähestymistapa on sikäli kyllä oikea, että pitäisi olla yhteys ajoneuvoluokkien ja kynnysten välillä. Mutta katsotaanpa yksityiskohtia vielä tarkemmin. Ehkä siinä voitaisiin tehdä aliluokittelua vielä prosessin kuluessa, mutta kuitenkin mielestäni on erittäin tärkeää, että ajoneuvoluokat myös mukautetaan nykyisiin standardeihin. Ehkä tästä voidaan puhua varjojen kanssa vielä huomenna. No, totta kai minä olen ihan valmis tutustumaan ajatukseen myös erityisajoneuvojen osalta. Ja mielestäni on erittäin hyvä ajatus miettiä, mitkä ajoneuvot ovat sellaisia, joilla on suuri vaikutus – Ehkä tässä kynnysarviakin voidaan vielä rukata. Alemmissa luokissa ehkä voidaan myös vielä miettiä, mitä me oikein esitämme. Ehkä jotkut arvot ovat tiukempia kuin komission esityksessä. Ehkä palataan yksityiskohtiin varjojen kanssa. No kiitos hyvästä keskustelusta. Sitten aikataulu vielä huomenna keskiviikkona. Meillä on kahdesta kolmeen varjojen kanssa keskustelu. 15. toukokuuta on määräaika puolelta päivin tarkistusten jättämiselle. Ja sitten siitä eteenpäin teemme yhteistyötä 20. päivä kesäkuuta puhutaan ke- tarkistuksista. Ja sen jälkeen äänestys toimitetaan ENVI-valiokunnassa heinäkuussa. Eli me saamme oman lausuntomme aikaan hyvissä niin, että ENVI-valiokunnan kollegat voivat tutustua ja huomioida meidän lausuntomme kommentit. Minäkin olen ympäristövaliokunnan jäsen, niin totta kai minä tuon meidän näkemyksemme esille siellä. Kiitos. Good. Well, thank you. No, kiitoksia kovasti. Kiitos komissiollekin. No niin, kollegat. Nyt eteenpäin. Kaksi Viho viimeistä kohtaa tämän päivän esityslistalla aamupäivällä 12.30 meillä on aikaa keskustella tästä. Nämä ovat hyvin tärkeitä mietintöjä Vaihtoehtoiset riidanratkaisut ovat tässä aiheena, mutta myös verkkovälitteinen riidanratkaisu. Kollegamme Louis Gregg valitettavasti on joutunut sairaalaan hiljattain ja hän nyt on toipilana kotona. Varmasti haluamme kaikki lähettää hänelle terveisemme valiokunnan puolesta, että hän paranee pian. Kiitoksia kovasti. Näin ihan varmasti teemme. Evelyn Gebhardt on nyt hänen sijaisenaan. Meillä on myös Tuun mukana omassa kohdassaan, sitten kaikki varjot eri mietinnöissä. Minä esitänkin, että me, jos sopii, niin pyydän, että esittelijät puhuvat ensin, alustavat, sitten otetaan kommentit yhdessä Siinä on aika paljon yhtäläisyyttä kuitenkin olemassa. Maier ei ole paikalla juuri. Schwabe on, Maierin sijaan Repo on paikalla. Repo ODRS ja Schwab ADRS ja sitten Rochefort molemmat, Ryyle molemmat ja Foxkin hoitaa molemmat. De Jongia en ole nähnyt, enkä Trianta Filivestä, enkä Salviniakaan. Kristina Russo on yksikön päällikkö Sanko pääosastolta. Hän on tarmokkaasti seurannut tätä ja myös puolustanut komission esitystä. Hän on kyllä nähnyt jo varmasti kaikki esittelijätkin. Hänkin saa puheenvuoron ensimmäisen kierroksen jälkeen, kun kuultu jäseniä. Meillä on kaksi mietintöä luonnosta, jota, jota tarkastelemme. Näköjään puheenjohtajavaltain edustajakin on paikalla. Hauskaa, että hekin ovat tätä seuranneet tarkkaan. No niin, eli aluksi ja aakkosjärjestyksessä ADR ensin, eli Gebhardt esittelee Krekin mietinnön. Gebhardt, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Perjantaina puhuin puhelimitse herra Krekin kanssa. Hän haluaa kärsimättömästi takaisin töihin. Tehän tiedätte, miten pontevasti hän tekee töitä tällä valiokunnassa. Lääkärit kuitenkin määräsivät hänet jäämään vielä kotiin. Ja mikäli lääkäri jotain sanoo, niin pakko kai sitä noudattaa. Hän on pyytänyt, että kerron teille hänen näkemyksistään. Hän lähetti minulle näistä muistion. Ei sitä muistaa, missä tilanteessa ollaan. Kaikkien Euroopan kansalaisten kannalta vapaa liikkuvuus on tärkeä asia – ja kansalaisten täytyy voida nauttia vapaasti oikeuksistaan. Yksi näistä oikeuksista tietystikin on mahdollisuus on nauttia palveluista ja tavaroista, joita henkilö hankkii omasta jäsenvaltiostaan tai muista jäsenvaltioista, joko suoraan tai internetin välityksellä. Siksi on tärkeää, että ongelmatapauksissa löytyy apua. Riitojenratkaisu, menettelyt jäsenvaltioissa ja mahdollisuus saada palveluita ja palveluiden laatu. Nämä ovat asioita, joissa on vielä puutteita ja parannuksen varaa. Komissio teki ensimmäisen parannusehdotuksen jo 14 vuotta sitten. kysyi, oli kuluttajan suojasta lomaosakkeiden yhteydessä. Ne, se missä määrin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin, on erittäin sirpaloituminen vaihtoehtoisen ratkaisun osalta, laadun osalta ja myöskin palveluiden saatavuuden suhteen on tilanne kovin moninkirjava, moninkirjava Euroopassa. Ja tapa, joilla jäsenvaltioissa suhtaudutaan näihin asioihin. Euroopan tasolla siksi on tarpeellista ryhtyä tuumasta toimeen. Komissio teki vaikutusarvion, jossa se käsitteli monia tärkeitä kysymyksiä ja etsi niihin ratkaisuja. Tämän pohjalta sitten, anteeksi, tämä teksti on englanniksi ja minun on hieman hankala tästä että teille saksaksi puhua ja minä en englannista osaa lukea. Sen takia minä tässä niin paljon epäröin sanoissani. Siksi on olemassa seuraavan tyyppisiä ongelmia. Ensinnäkin kattavuus on heikkoa sekä byrokratian taakka on kovin suuri. Kun on kyse vaihtoisesta riitoratkaisusta, laadussa on suuria eroja ja myöskin nämä valitut pist, valituspisteet, joihin voi ottaa yhteyttä ongelmien sattuessa Euroopassa, ovat kovin monenlaatuisia. Kuluttaja voi ostaa Euroopan tasolla tavaroita ja palveluita rajat tavalla vasta sitten, kun hän voi olla varma siitä, että mikäli tarpeen on, hän voi myöskin riitä tapauksessa saada oikeutta Juuri siksi yrittäjänkin kannalta, varsinkin pk-yrityksen kannalta, tilanne on sellainen, että yrittäjä ei mielellään nosta tavaroita rajan toiselta puolta, koska hän ei tiedä, mitä sitten tapahtuu, mikäli tulee riitatapaus myyjän kanssa ja miten tämä riita ratkaistaan, koska jäsenvaltioiden välillä säännöissä on eroja. verkkovälitteinen pankkitoiminta ja verkkovälitteinen osto ja myynti ovat yhä suuremmassa merkityksessä Euroopan talouden kannalta, mutta samanaikaisesti näitä palveluita ja mahdollisuuksia ei voi täysin käyttää hyväksi. Siksi on tärkeää, että ADR vaihtoehdon riitojen ratkaisu ja myöskin UDR, verkkovälitteinen riitojen ratkaisu, saatetaan ajan tasalla. Nämä kuuluvat tietystikin yhteen nämä kaksi asiaa. on aivan oikein ja kohtuullista, että näitä asioita käsitellään täällä yhdessä. Komissio on tehnyt ehdotuksensa, joka on hyvä lähtökohdiltaan, mutta joitakin parannuksia siihen vielä tarvitaan, jotta paremmin saatetaan asiat tasapainoon eri järjestelmien kesken. Ja näiden valituspisteiden ja niiden riippumattomuuden, puolettomuuden osalta, silloin kun on kyse riitojen ratkaisusta. Käytännön ratkaisut, avoimuus ja tehokkuus ovat tärkeässä asemassa. Soveltamisalakin täytyy pohtia. Komission ehdotuksessa lähtökohtana on se, että kuluttajat, jotka asuvat unionin alueella, heidän täytyy voida kääntyä puolueettoman, riippumattoman riitojenratkaisuelimen pakeille, jonka täytyy toimia erittäin tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti kummankin osapuolen kannalta rajat ylittävissä tapauksissa ja tietystikin myöskin jäsenvaltioiden sisällä. Siksi miten tämän nyt sanon, direktiivi, niin kiitos tästä sanasta, niin siksi tämä direktiivi kattaa molemmat tapaukset, sekä rajat ylittävät tapaukset että jäsenvaltioiden sisäiset riitatapaukset. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ein Herabverfahren, um ausschließlich äh, kun on kyse puhtaasti jäsenvaltioiden sisätapauksesta, tai räätyyttävästä tapauksesta ja näiden välinen tiukka rajanveto ei olisi järkevää, koska tämä sirpaloittaisi järjestelmää entisestäänkin vaihtoehtoisen ratkaisun kannalta ja johtaisi siihen, että unionin sisällä kuluttajat olisivat eriarvoisessa asemassa. Siksi esittelen ei tätä tarkkaa, tiukkaa rajanvetoa halua. Mietinnössä todetaan niin ikään, että vain kuluttajilla on mahdollisuus vedota tämän riitojenratkaisuelimen ADRn pakeille, koska yrittäjillä on muita mahdollisuuksia käytössään. Siksi on järkevää tehdä selväksi, että kyse on vain kuluttajien saamasta palvelusta vaihtoehtoisen riittojen ratkaisun osalta. näiden toimijoiden täytyy voida tehdä työnsä järkevällä tavalla, siksi tämä on kuluttajan varten tämä palvelu. Kaikilla kuluttajilla, jotka elävät ja asuvat uudenin alueella, täytyy olla mahdollisuus käyttää tätä palvelua hyväkseen. Siksi mietinnössä ehdotetaan, että jäsenvaltioilla, jäsenvaltioiden tehtävänä valmistaa, varmistaa, tai parantaa tilannetta siten, että kaikilla on mahdollisuus vedota tämän elimen pakille ja että kaikki nämä elimet toimivat tehokkaasti järkevää järkevällä tavalla niin, että kuluttajien suoja paranee. Tiedottaminen täytyy hoitaa kuntoon ja myöskin ja kiista täytyy ratkaista tietyn ajan sisällä ja pääsyä täytyy helpottaa kuluttajamaisuutta käyttää tätä valitusmahdollisuutta hyväksi täytyy helpottaa. Ja entä sitten, onko kiista sellainen, joka voidaan ottaa käsittelyyn? Voidaanko sitten sopia riidata ilman, että valitus joudutaan tekemään voidaanko asiat sopia ilman tätä riitoratkaisua. Sekin on yksi mahdollisuus, jonka esittelijä ottaa esiin tekstissään. Mikäli kuluttaja tekee valituksen, tämän ei saa vähentää hänen oikeuttaan tai mahdollisuuttaan viedä juttu tuomioistuimen eteen, mikäli kyse on tästä tapauksesta ja mikäli vaihtoehtoisen ratkaisun on menty, tämä ei saa estää oikeus teitse vaadittavaa tai oikeusteitse tapahtuvaa riitojen ratkaisua myöhemmässä vaiheessa. Esite on tehnyt joitakin muutosesityksiä, jotka viittaavat puolueettomuuteen ja myöskin riippumattomuuteen, joka näillä riitojen ratkaisuelimillä täytyy olla. Hän haluaa vahvistaa tätä puolta tekstissä ja myöskin johdonmukaista tapaa ratkaista riitoja niin, että kuluttajien luottamus voidaan voittaa. Ja kuluttajan täytyy voida olla varma siitä, että hän voi luottamaisiin mielin käyttää palveluita hyväkseen. Riippumattomuus tai pikemminkin avoimuus, puhja korjaa. Mahdollisimman avoimesti täytyy toimia. Tämä ei tarkoita sitä, että parantaa pelkästään uskottavuutta riitojen ratkaisumahdollisuuksien osalta sekä kuluttajan että myyjän puolella, vaan tarvitaan myöskin riittävää tiedottamista, riittäviä tietoja, valistusta, niin että riittävän ratkaisumahdollisuutta voidaan järkevällä tavalla ja tehokkaasti käyttää hyväksi. Lisäksi näiden elinten täytyy toimia tehokkaasti. Niitä täytyy toimia yksinkertaisesti, nopeasti eivätkä ne saa olla liian byrokraattisia. Nämä ovat erittäin tärkeitä kriteereitä, jotka ovat äh, suuria painoarvoltaan. ADRn osalta, vaihtoehtoisen riitoratkaisun osalta, riitoratkaisuaika olisi 90 päivää korkeintaan. Mikäli on erityisen monimutkaisesta tai teknisestä ja työläästä asiasta kyse, saa tämän kestää vain 90 päivää, mutta ei pidempään. Muuten täytyy toimia nopeammin. Jotta voidaan mahdollistaa se, että kuluttaja saa nopeasti ratkaisun vaihtoehtoisen riitojen ratkaisusta, tämän palvelun täytyy olla ilmainen. Ja mikäli se ei ole ilmainen, kustannusten täytyy olla järkevissä rajoissa, kohtuullisissa rajoissa – E, eikä riittö saa maksaa enemmän kuin mitä on tarpeellista. Sitten oikeudellinen varmuus. Herra Greche ottaa mukaan vapauden periaatteen myös. Tämä täytyy nyt ymmärtää niin, että silloinkin on on kyse riitojen ratkaisusta ja mikäli saadaan rat- ratkaisu, sopuratkaisu aikaan tämän kautta, niin siitä huolimatta täytyy olla mahdollisuus, mikäli kulta on elekin tyytymätön, viedä asia tuomioistuimeen niin, että kuluttaja voi sitten hakea oikeutta tätä kautta tuomioistuimenettelyn avulla. Oikeudellinen varmuus on tässä otettu mukaan myöskin, erityisestikin rajat yrittävissä tapauksissa, jolloin kuluttaja ei ole tyytyväinen. Hän voi oman jäsenvaltionsa oikeusjärjestelmän kautta hakea itselleen oikeutta. Tarkistus yksi. Siitä voin todeta, että kummankin osapuolen täytyy olla tietoinen asioista ja kummankin osapuolen täytyy voida päättää, Ovatko he valmiita hyväksymään vaihtoehtoisen riitojen ratkaisuelimen antaman sitovan ratkaisun? Mutta kuitenkin kummallakin osapuolella on edelleenkin oikeudellinen vapaus, vapaus viedä asia tuomioistuin käsittelyyn. Edä ehdottaa niin ikään, että silloinkin kun ennen riittojen ratkaisua on tarpeellista sopimuksen mukaan varmistaa se, että kuluttaja hyväksyy ratkaisun, niin tässäkin vapauden periaate on erittäin tärkeä. Riitön ratkaisun ohella kuluttaja täytyy edelleenkin olla oikeudellinen varmuus ja oikeussuoja keinot käytössään. Tämähän kuuluu osaltaan oikeusvaltion periaatteeseen, mahdollisuus viedä juttuja tuomioistuimeen. Hyvin harva kansalainen on sellaisessa tilanteessa, että kuluttaja ylipäänsä tietää jo olemassa olevista riitojenratkaisumenettelyistä. Siksi on aivan erityisen tärkeää varmistaa se, että kuluttajat ovat tietoisia oikeuksistaan. Kuluttaja täytyy valistaa. Tähän liittyy artikla 10, joka on äärimmäisen tärkeä. Siinä edellytetään sitä, että myyjä ilmoittaa kuluttajalle tästä riitojenratkaisumahdollisuudesta niin, että kuluttaja ei osta sikaa säkissä ja ole tietämätön oikeuksistaan. Myyjän ilmoitusvelvollisuus ei saa olla liian byrokraattinen asia, koska varsinkin kun on kyse pk-yrityksistä ja kaikkien pienimmistä yrityksistä, tästä ei saa koitua niille liian paljon taakkaa. Erityishuomio täytyy tässä omistaa pk-yritykselle. Komissio pohtii suuntaviivoja, lisäsuuntaviivoja, joita se aikoo kehittää direktiivin selkeän täytäntöön panemisen ja oikeudellisen varmuuden varmistamiseksi. Komissio tarjoaa myöskin valvonta mahdollisuutta jatkuvuuden osalta ja hyvän täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta. Komissio aikoo tarkalleen seurata direktiivin toteutumista käytännössä, toteutumista käytännössä. Kyse on erittäin tärkeästä asiasta. Lopuksi vielä. Louis Grec on omaksun tässä kolmitahoisen lähestymistavan. Ensinnäkin pyrkii tilkkimään porsanreikiä vaihtoehtoisen riitoratkaisun järjestämisessä luomalla verkoston kuluttajia varten. Tämä mahdollisti sen, että kuluttajilla, huolimatta heidän maatienteisestä alkuperästään ja huolimatta siitä, millä sektorilla toimitaan, kuluttajilla mahdollisuus riita tapauksissa käyttää näitä palveluita hyväkseen. Puutteiden poistaminen tiedottamisen valistuksen osalta – on äärimmäisen tärkeä. Ja lopuksi vielä hän viittaa laatukriteereiden harmonisointiin riiton ratkaisussa. Korkealaatuinen riitan ratkaisu, joka on puolueetonta, avointa, nopeaa ja tehokasta, on esittelijän mielestä äärimmäisen tärkeä. Täällä on vielä muutama artikla, jotka ovat ristiriitaisia tai kiistanaisia, sitä täytyy keskustella. Ensinnäkin artikla 22a. joka liittyy soveltamisalaan. 2.2a soveltamisala. Tässä viitataan niihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa – vaihtoehtoista riitojenratkaisusta ja siitä, onko riitojenratkaisupalvelu maksutonta tai ei. Sitten artikla 8, joka liittyy tehokkuuteen, vaikuttavuuteen. Herra Grech on katsonut, että komission pitäisi asettaa aikarajaksi 90 päivää riitojen ratkaisun osalta. Nyt tässä voitaisiin puhua vielä siitä, eikö tätä voitaisiin nopeuttaa. Puhun ihan pikkuisen vielä Artikla 10. Tiedottaminen tai valistaminen. Miten tietoa välitetään kuluttajille? Sillä Grech ehdottaa tässä, että välttämättä joka ikisessä laskussa ei tarvitse mainita valitusmahdollisuudesta, mutta ehkä sopimuksen yhteydessä tai verkkosivulla tämä tieto voisi olla näkyvillä joka tapauksessa niin, että kuluttaja tämän tiedon saa. Tässä annetaan myyjälle tai tavaran toimittajalle hieman liikkumavaraa sen osalta, miten tieto kuluttajille toimitetaan niin, että tästä ei tule liialti byrokraattista taakkaa, koska emmehän me halua, että varsinkaan PK-yritykset joutuvat tässä byrokratian kanssa kamppailemaan liialti joka ikisen laskun yhteydessä. Jäsenvaltioille täytyy jättää mahdollisuus myöskin pohtia sitä, miten riitojen ratkaisu elin toimii, minkälaiset säännöt elimellä on ja niin poispäin. Tässä oikeastaan kaikki, mitä sanoin tässä Grehin puolesta. Rouva Turn puhuu kohta tästä verkkovälitteistä riitojen ratkaisusta. Mielen itsekin osallistun sitten keskustelua näiden mietintöjen osalta. Kiitoksia kovasti. Voitte lähettää herra Krekille meidän tervehdyksemme pikaiseksi paranemiseksi. Tämä on todella perusteellinen mietintö. Tämä oli hyvä yhteenveto 120 tarkistuksestakin. Nyt puheenvuoron saa Tuun. Hän voi esitellä omaa mietintöään. Ja sitten noin 12 mennessä, jos hän voisi lopettaa, että varotkin pääsevät ääneen, mutta hän totta kai käyttää sen verran aikaa, kun hän tarvitsee esityksensä tekemiseen. Um, thank you very much. Um, this was um, very... Kiitoksia. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista ja työskentelin Louis Grechinkin kanssa. Ja toivotan tuo pian takaisin, koska tarvitsemme häntä kovasti myös tätä esitystä varten. Euroopan komission ja Russon kanssa. Tänä aamuna meillä oli työaamiainen. Käsittelemme ADR, ODR. Ja molemmista aiheista käytiin erittäin vilkasta keskustelua, mikä on erittäin tärkeää. Se myös osoittaa sen, että varsinkin sähköinen kaupankäynti on yhä tärkeämmässä roolissa Euroopan unionissakin. Ja se voisikin olla merkittävämmässä asemassa ja olla lisäämässä omaa panostaan Euroopan unionin talouskehitykseen, jos sekä kuluttajat että myyjät luottaisivat enemmän tähän osto- ja myyntitapaan, varsinkin rajoilyttävässä toiminnassa. Vain 9 prosenttia eurooppalaisista ostavat yli rajojen. Vain 12 prosenttia sanoo, että he tuntuvat olonsa turvalliseksi, kun ostavat asioita internetistä ja 6 prosenttia sanoi, että eivät ole tyytyväisiä tähän. Eli Euroopan komissio on valmistellut lainsäädäntöehdotuksen, jotta se voisi parantaa tilannetta. Ja Me haluamme parantaa tätä tilannetta, eli lisätä kuluttajan luottamusta eurooppalaisiin markkinoihin. Näin sisämarkkinoilla on mahdollisuus kehittää. Mitä enemmän rajoitettavia transaktioita on, niin sitä parempi se on sisämarkkinoilla. Minun asenteeni on se, että olen Grehin kanssa samaa mieltä siinä, että ADRn tulisi olla avoin ja niin poispäin, niin ODR-alustan pitäisi taas olla helppokulkuinen. Sen pitäisi olla helposti löydettävä. Tässä käytetään sanoja ja lyhenteitä, joita 99 99 prosenttia eurooppalaisen kansalaista ei tunne eikä tiedä, miten tämä järjestelmä toimii. Kansalaiset yleensä eivät edes tiedä, että nämä asiat ovat olemassa. Siitä syystä me emme saa luoda mitään uutta EU-informaatioportaalia. Sen sijaan meidän tulisi pyrkiä integroimaan ODR-alustaa johonkin olemassa olevaan portaaliin. Tätä pitkää keskustelua on käyty asennemuutoksista. Ja EU-portaalihan on jo olemassa ja meidän täytyy viedä yhtä osoitetta eteenpäin kaikille eurooppalaisille niin, että he helposti löytävät kaiken tiedon ja avun. On puhuttu paljon soveltamisalan laajentamisesta. Mielestäni tässä ei ole kysymys siitä, mutta en haluaisi, että ODR toimisi pelkästään rajoitetuissa tapauksissa, vaan myös sitä tulisi käyttää kotimaan sisällä tapahtuvissa toimissa kuluttajilla useinkin ei ole selvää edes se, onko kyseessä kotimaan sisällä tapahtuva toimi vai rajoitettava sellainen. Lisäksi kuluttajan, päätettäväksi tätä ei tuli jättää, vaan meillä tulisi olla tällainen helppo korvauksenhakumekanismi, jos kuluttaja ei löydä ratkaisua itse myyjän kanssa. Me emme saa luoda lisää hajannusta yhtenäismarkkinoille, varsinkaan digitaaliselle sellaiselle. Meidän täytyy velvoittaa myyjät laittamaan internetsivustolleen linkkejä yhteen osoitteeseen, eikä eri menettelyihin, eri mekanismeihin – eikä eri osoitteisiin. Pitäisi olla yksi tietolähde, joka kuluttaja saa helposti käsiinsä. Sen pitäisi löytyä tuolta myyjän sivulta myös. The, um, yes, and this what we call extension of scope. I don't... Ja tämä soveltamisalan laajeneminen, en tiedä mitä muuta sanaa voitaisiin käyttää. Ei tässä oikeastaan olekaan kysymys soveltamisalan laajentamista, koska ODRssä verkkovälitteisessä riitojenratkaisussa ei ratkaista ongelmaa, vaan se on alusta, joka antaa kuluttajalle sen tiedon, minkä riitoratkaisuelimen puolen hänen tulee kääntyä. Sen tulisi olla olemassa kaikissa verkossa tapahtuvissa kiistoissa. Se tarjoaisi silloin huomattavaa etua suojassa lisäisi kuluttajien luottamusta ja veisi eteenpäin yhtenäismarkkinoita. Ja näin se aiheuttaisi erittäin vähän lisäkustannuksia. Pelkästään itse asiassa vain ne, jotka ovat mukana käyttämässä tätä voisivat hyödyntää samaa ODR-alustaa. Eli kustannukset, jos ODR käytetään myös kotimaan kiistoissa, jäävät samaksi. Uh, the Commission included uh, the European Commission. Euroopan komissio sisällytti tähän ehdotukseensa tietoa siitä, millä tavalla tuo valituskaavake muotoiltaisiin. Minä haluaisin saada delegoidun säännöksen, koska haluan nähdä kaavakemallin, Haluan nähdä, miten työ etenee. Mitä valittajan täytyy, minkälainen kaavake hänen täytyy täyttää, mitä tietoa täytyy antaa, millä tavalla tämä yhteydenpito tuohon alustaan käy ja millä tavalla tämä valitus etenee. Yksityiskohdissahan nämä ongelmat yleensä ovatkin ja ennen kuin asia hyväksytään Euroopan parlamentissa, niin meidän pitäisi saada nähdä tämä, kuten myös Ader, Oder anteeksi, riippuu tällaista käännöskoke, käännöskoneesta. Ja se ei ole vielä täysin komission kehittelemä, joten minä vaatisin delegoitua säädöstä. Meidän täytyy nähdä, millä tavalla tuo käännöskone toimii. Aikarajakysymykset ODRssä. 90 päivää on mielestäni erittäin pitkä aika, koska ODR ja ADR ovat, miten tämä nyt sanottaisiinkaan, liittyvät voimakkaasti toisiinsa. Ja ADR tulisi toimia samanaikaisesti niin ODR-menettelyyn itsensä ehdottaisin seitsemän työpäivää ja koko prosessin ODR lähettää valituksen ADRään. Ja siis tämä on sitten 90 päivää, vaikuttaa pitkältä, mutta ilmeisesti monissa jäsenvaltioissa päivä, tämä on vielä paljon pidempi ja oikeudenkäynti vasta kestääkin vuosia. Otin siis käyttöön hieman suurempia muutoksia, ei pelkästään rajoitteissa kohdissa, myös kotimaan asioissa, informointijärjestelmä, pienet muutokset. Tässäkin on paljon tarkistuksia. Meillähän on vielä tuonne toukokuun lopulle aikaa näitä tarkistuksia esittää. Tieto minulle ja Grehille on erittäin tärkeä meidän jälkityöskentämisen parissa yhdessä. Myös tämä kielenkäyttö on tärkeä. Ei kysymys ole niinkään valittavan kansalaisen asuspaikasta, vaan siitä kielestä, jota hän käyttää. Kaikki ihmiset, jotka asuvat yhdessä maassa, eivät aina käytä samaa kieltä. Eli tätä ei tulisi päättää sen pohjalta, missä henkilö asuu, vaan sen pohjalta, mitä kieltä henkilö puhuu. Valituskaavake tulisi myös tarjota ja haluaisin, että meillä olisi tällaisia kuluttajan neuvojia eikä ODR-käytön helpottajia. Ja lopuksi haluaisin, että eurooppalaisen kuluttajakeskuston verkosto olisi isännöimässä näitä, tätä a. Sehän on jo kansallisten yhteyspisteiden hallinnoitsija. Ehkäpä päätän tähän. Ai, ehkäpä haluaisin vielä lisätä yhden lyhyen asian kaikille meille. Kysyn sitä, miksi puhun niin paljon tiedosta ja siitä, että tiedotetaan eurooppalaisille kuluttajille. Minun mielestäni tiedonannossa Euroopan komission ja kansalaisten välillä on tiedonkulussa tiettyjä ongelmia, koska Euroopan komissio on järjestänyt muutama vuosi sitten tällaisen konsultaation, milloin se nyt olikaan. Ja siinä käsiteltiin sitä, millä tavalla ODR tulisi järjestää. Katsoin sitä, ja paljonko siihen vastattiinkaan? 280 vastausta koko Euroopan unionista. Minä järjestetään aivan samankaltaista Puolassa Facebook-sivullani, ja minä sain 450 vastausta. Eli kun puhutaan näistä konsultaatioista, niin kyllä tässä nyt jotain täytyy tehdä tietojen hausta. Eli lyhyessä ajassa Facebookissa 450 vastausta pelkästään puolessa ja Euroopan komissio, suuri koneisto, koko Euroopan unioni, sama asia. 280 vastausta. Ei kuulosta mitenkään vakuuttavalta. Yksinkertaistaminen, parempi tieto. Nämä ovat tärkeitä kohtia esi- tässä esittää mietinnössäni. Kiitos molemmille esittelijöille, myös virkaa tekeville hyvästä työstä. Keskustelimme kyllä muuten tästä brändäämisestä ja tiedottamisesta, kun herra Rochefort puhui omasta kuluttajaohjelmamietinnöstä. Ehkä sieltäkin löytyy ajatusta. No niin, nyt haluan, että voidaan kuulla myös komissiota kunnolla, mutta ehkä varmaan voidaan kuulla kaikkia varjojakin. Eli aloitetaanpa herra Schwabista. Hän kai varjostaa ja sitten Repo, Rochefort, Ryle, Fox. De Jonkin on kiva tullut paikalle. Jos joku muu myös osallistuu keskusteluun, niin kertokoon. Head, Hanslik, onko joku muu, selvä. No niin. Sitten vauhtiin Schwabilla. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua täällä Hans-Peter Mayerin nimessä Louis Grechin mietinnöstä mahdollisimman lyhyesti ja täsmällisesti vain halusin puhua. Toteasin, että olen lähtänyt lähettänyt Grechille viestiä jo tekstiviestillä ja todennut, että hänen mietintönsä on oikein hyvä. Kansanpuolueen ryhmä toivottaa hänelle samalla pikaista paranemista ja kaikkia onnea ja menestystä. Mietintö luonnos on erittäin kattava ja nämä 122 tarkistusta tai 22 tarkistusta ovat kannattamisen arvoisia, varsinkin mitä tulee tähän 90 päivän aikarajan mahdollisiin poikkeuksiin. Jo pitkään on vaadittu, että ei asoitettaisi aikarajat tai se olisi pidempi. Olemme painottaa sitä, että järjestelmä ilman aikarajaa ei toimi, koska silloin se ei kerta kaikkiaan toimisi. Kollega Mayer aivan erityisestikin halusi viitata näihin pieniin vaatimuksiin. Niiden pienten, pienien saatavien, niiden kohdalla tämä aikarajattomuus ei kerta kaikkiaan ole toiminut. Tämä on yksi esimerkki. Eräs seikka täytyy ottaa vielä puheeksi. Eli liittäminen olemassa olevaan vaihtoehtoisen riitojen ratkaisuun. Ja toinen kysymys, miten kustannukset muotoillaan asianmukaiseksi. Kolmanneksi kysymys, missä määrin Rujatunin pyyntöön suostutaan siihen, että vaihtoehtojen riitojen ratkaisu olisi käytössä myöskin valtion sisäisissä kiistoissa, vai voidaanko tehdä, tästä tehdä sitova vaatimus, vai onko tämä pelkästään tavoite? Kolmas kysymys, voidaanko Louis Grehin mukaisesti ottaa mukaan vain kuluttajien valitukset, vaan myöskin myyjäpuoli mukaan järjestelmään. Sitten muutama pieni seikka teidän tärkeiden suurten kysymysten lisäksi. Onko tämä riittävän vähän byrokratiaa mukanaan tuoma, tuova aloite? Ja toinen kysymys, ryhmäkanteet. Hans-Peter Mayrhausi hausi siihen, että tässä hän on pyrkinyt oikeudellisesti muuhun kuin sitovaan menettelyyn, tuomioistuinten ulkopuoliseen menettelyyn. Ja ovatko päätökset sitten automaattisesti sitovia? Koska loppujen lopuksi vain tuomioistuinten päätökset ovat sitovia. Miten suhtaudutaan näihin riitojen tekemiin päätöksiin? Tämäkin on vielä avoin kysymys. Me katsomme että olemassa olevat järjestelmät, jotka eivät välttämättä ole aina täysin puolueettomia tai riippumattomia, en tiedä mitä sanaa tässä käyttäisin, ehkä englanniksi sanaa impartial. Ovatko päätökset riittävän puolueettomia? Kustannussyistäkin olisi järkevää, että mahdollisimmat monet menettelyt Euroopassa pystyttäisiin yhdistämään mikäli muutok, saattaa muutoksia tosin tarvitaan. Sitten toinen kysymys, kustannukset. Kreihin alkuperäisessä järjestelmässä puhutaan maksuttomasta järjestelmästä, että vain poikkeustapauksessa voisi periä maksuja. Joko ilmainen tai huokea tämän järjestelmän pitäisi olla. Meidän täytyy varmistaa se, että jäsenvaltiot eivät peri liian suuria maksuja tästä palvelusta, jotta tällä järjestelmällä olisi mitään arvoa. Täytyy tämä asia hoitaa kuntoon. Käyttävätkö kuluttajat sitten aktiivisesti tätä järjestelmää hyväkseen? Tämän suhteen meillä oli kunnollista ehdotusta, niin katso tämä riittävällä tasolla. Sitten valtion sisäiset kiistat. Mayer katsoo, että rajatyöttävien menettelyiden lisäksi voidaan pyrkiä kyllä riiteratkaisuun maan sisällä, mutta sitovuus maan sisällä – tapauksissa ei voi hänen mielestään olla tässä tavoitteena järkevä. Yritysten mukaan mukanottaminen Mä olen tässä samaa mieltä kuin Krehe. Hän suhtautuu avoimin mieliin siihen, pitäisikö nyt mahdollistaa se, että yrittäjä ongelmatapauksessa voisi vedota tällaisen riitojenratkaisuelimen. Tässä ovat tärkeimmät seikat. Me katsomme, että tätä asiaa pitäisi työstää hyvin nopeasti Tanskan puheenjohtajakaudella on tehty hyvä pohjatyö, jota nyt täytyy voida käyttää hyväksi, niin että mahdollisimman nopeasti asiasätäisin sovittu ei pelkästään ADRn ja ODRn osalta, vaan myöskin sen osalta, miten juri valiokunta suhtautuu ADR asiaan artiklan 50 mukaisesti vahvistetun yhteistyön vallitessa. Tässä oikeastaan kaikki. Good. Hyvä, kiitoksia kovasti. Niin. Varmasti voimme tästä puhua myöhemmin, vaikkakin olen ymmärtänyt, että yhteistyö kyllä sujuu ihan mukavasti. Herra Repo, te olette varjosittelijä ODRS, olkaa hyvä. Niin arvoisa puheenjohtaja, todella minulla on ollut kunnia toimia SD-ryhmän varina tässä ODR-asetuksessa eh, – Eh, haluaisin eh, ottaa esille muutaman huolenaiheen. Eh, ensinnäkin haluaisin kiinnittää kyllä huomiota siihen, että nykyinen ehdotus näistä tiukoista käsittelyajoista heikentäisi ratkaisujen laatua ja kuluttajien asemaa. Esimerkiksi mahdollisten todistajien kuuleminen on mahdotonta tiukkojen aikataulujen puitteissa ja kiireellä ja puutteellisin resurssein valmistelut päätökset eivät suinkaan paranna kuluttajien suojaa, vaan pahimmillaan saattavat heikentääkin niitä. Toisaalta kyllä ymmärrän, että aikarajojakin tarvitaan. Toinen asia, joka hieman hämmentää, on eh, nämä käännökset. Ja haluan kiinnittää huomiota käännöksiin ja niiden laatuun, sillä ne ovat kyllä olennainen osa kuluttajasuojaa Luonnoksessa ehdotetaan, että Euroopan kuluttajakeskusten kuluttajaneuvojien tehtävänä on toimittaa osapuolille kaikki tarvittavat tiedot ja käännökset. Haluaisin hieman tietää tarkemmin, miten nämä käännökset on ajateltu hoitaa. Mielestäni käännösjärjestelmää ei voi rakentaa vain konekielisten käännösten varaan, sillä kaikki lainsäädäntöön liittyvät asiat vaativat kyllä tarkkuutta ja yksiselitteisyyttä, mutta toisaalta kansallisilla viranomaisilla ei ole riittävästi resursseja käännösten tekemiseen, eikä näiden käännösten tekemistä voida myöskään sysätä yksittäisten kuluttajaneuvojien vastuulle ilman, että kuluttajien oikeusturva vaarantuu. Tästä syystä EU tulee osoittaa riittävät taloudelliset resurssit kääntäjien palkkaamiseen. Niin ja vielä lopuksi kannan huolta eri kuluttajaryhmien välisestä tasa-arvosta. Tästä syystä kannatan kyllä esittelijän ehdotusta siitä, että riidan ratkaisuun varattavat ajat olisivat samanlaiset ODR-asetuksessa ja ADR-direktiivissä, sillä muussa tapauksessa asetamme kuluttajat epätasa-arvoiseen asemaan. Todella toivon, että, että saamme yhteistyössä vielä aikaan sellaisen ehdotuksen, joka nimensä mukaisesti on vaihtoehtoinen menetelmä sekä todella parantaa kuluttajien asemaa ja lisää rajat ylittävän verkkokaupan vetovoimaa. Kiitoksia. So thank you Kiitoksia kovasti herra Repo. No niin, sitten molemmissa esityksissä muista ryhmistä esittelijät Rossuor ensimmäisenä. Kiitos herra puheenjohtaja. Todellakin olen esittelen molemmissa asetuksissa. Aloitan ADRstä, herra Krekkin mietinnöstä. Minä toivotan pikaista parannemista minäkin hänelle. Ja onnittelen häntä, koska hänen mietintönsä on erittäin myönteinen ja hyvin tehty. Ensinnäkin sanoisin, että viittaan siihen, mitä Rova Gebhardkin totesi. Olen samaa mieltä siitä, että tästä rajoitetaan ADRn soveltamisalaa kuluttajien kohdalla. Se on erittäin tärkeä yhtymäkohta. Sitten ehkä meille kaikkein vaikein paikka on seuraava ja siihen haluamme rekin tekstin kohennusta nimittäin se liittyy monien jäsenvaltioiden todelliseen tilanteeseen nimittäin, että tällä haava on olemassa myös välittäjiä, jotka ovat vain tiettyjä yrityksiä varten. Mitä sitten tehdään, kun meillä on yleisempi järjestö käytössä? en haluaisi, että tässä kovin paljon sekoitetaan tilannetta, mikä nyt on jo olemassa tai mikä on syntynyt ennen kuin näitä yritysten välisiä välittäjiä on tullut käyttöön. Jos ajatellaan minunkin maatani, niin Ranskassa on suuryrityksiä myös, ne on aikanaan ehkä olleet monopolien on kansallistettu ja siellä on tämä ehkä yksi yritys ainoastaan markkinoilla hallitsevassa asemassa. Olisi hyvä löytää kompromissi siinä, että olla vaativaisempia, kun on välittäjille annettu tiettyjä riippumattomuusmääräyksiä, mutta että kuitenkin voitaisiin säilyttää myös välittäjien olemassaolo myös suuryritysten kohdalla. Mielestäni tässä täytyy ottaa huomioon sekä riippumattomuusvaatimus, kuten se on aikaisemminkin jo tehty, mutta ehkä voitaisiin ajatella jonkinlaista erillistä juridista määräystä niiden yritysten kohdalla, joissa välittäjiä on. Ainakin ne ovat sellaisia seikkoja, joista aiomme käydä Krekin kanssa vielä keskusteluja, ehkä myös teemme tarkistuksia tulevina kuukausina. Olen samaa mieltä tämän toiveen kanssa, varmasti kaikki olemme sitä samaa mieltä kuten herra Schwab jo kansanpuolen osalta totesikin, että ei olisi mitään esteitä rahoituksessa niin, että kuluttajilla olisi käytössä kaikenlaisia riidanratkaisun muotoja. Se täytyy hoitaa jäsenvaltiossa kuitenkin niin, että on mahdollisimman joustava tapa se järjestää. Mutta sen sijaan herra Harvur viittaa siihen, mitä itse totesit juuri, että minulla oli tässä toinen roolikin, kun olin kuluttajaohjelmassa esittelijänä. Minä en juurikaan kannata 33 tarkistusta. Siinä määrätään, että kuluttajaohjelma voisi rahoittaa uusia määräyksiä vaihtoehtoisissa riidanratkaisuissa. Eiköhän tässä nyt ohjelmassa ole ihan sen verran vähän varoja, että ne on kyllä osoitettava määriteltyihin tavoitteisiin. Eli tässä en ole ihan siinä mieltä kuin Krekin mietinnössä on todettu. Sitten aikataulusta. No, kuulkaa, minä olen samaa mieltä Rova Tunnin kanssa, että molemmissa olisi sama aikataulu. Jos ajatellaan 90 päivää, niin parempi niin, ettei puhuta työpäivistä, joita on aika vaikeaa ymmärtää tai pitää mielessä ainakaan kuluttajan näkökulmasta. Mielestäni tämä on sinällään myönteistä, olen samaa mieltä myös siitä, että herra, kun kerran Greco on esittänyt, että jotain kohtuullista olisi tarjolla, kun tämä pitäisi olla asianmukaisella tavalla asiakirjassa tämä tieto vaihtoehtoiselta riidanratkaisusta, ettei tule valtava hallintotaakkaa kuitenkaan yrityksille. Vaadittaisiin, että se olisi ihan joka laskussa tai lipussa ja lapussa. Kuitenkin toteaisin, että on hyvin perustavalaatuista, että siellä on myös tämä keskeyttävä vaikutus, kun on tehty muutoksen haku ja haluttu vaihtoehtoista riidanratkaisua. Eli tämä keskeyttäisi ehdottomasti käyttöön, siis kun ruvetaan, jos menemään, mennään oikeusistuimiin. Sitten rouva Tunin mietinnöstä, kiitos myös hänelle mielenkiintoisesta työstä. Sen verran kuitenkin toteaisin, että kun ODR-alusta on enemmänkin ei niinkään riidanratkaisun väline kuin että saadaan osapuolet yhteen, niin ehkä kuitenkin voitaisiin ajatella, että verkossa olisi mahdollisuus käyttää tätä, kun meillä on myös offline riidanratkaisu. ODR on toisen tyyppinen mahdollisuus. Ja jos siellä on jotain riitaa, niin voitaisiin käynnistää myös oikeat menettelyt, ettei tässä tätä pirsota liikaa. Mitä Rova Tun puolestaan totesi siitä, että kaikki tämä täytyy integroida hyvin niihin verkkosivuihin, jotka kuluttaja jo tuntee, tai näihin eurooppalaisiin verkkoihin. Sinä on syytä olla valppana kuitenkin, ettei siitä tule niin iso verkkosivu, että siinä tehdään karhun palvelus oikeastaan äh, kuluttajalle, kun sinne pannaan niin paljon asiaa, että sinne häviää, eikä löydytä oikeita sivuja, oikeita linkkejä. Ei pidä unohtaa, että verkkovälitteisessä riidanratkaisussakin äh, on myös esimerkiksi ikäihmisiä, jotka eivät pysty ehkä liikkumaan verkossa ihan samalla tavalla kuin nuoremmat sen täytyy olla myös suhteessa kykyyn hallita tätä eri sukupolvien välillä. Totta kai Rova Tuuno varmasti tässä samaa mieltä, että verkkovälitteisessä riidanrekatkossa täytyy miettiä käyttäjäystävällisyyttä, selkeitä tietoja, tyhjentäviä tietoja, ymmärrettäviä tietoja, niin että kysymykset ovat sellaisia, että kuluttaja jotenkin selviää tässä viidakossa. No, Siinäpä muutama kommentti, jotka minä halusin ottaa esille. En ole ihan varma, jos lopuksi vielä sanon jotain sen semanttisen kommentin kanssa, jota Tuun käytti tämän neuvoja, kuluttajan neuvoja termi, niin jos ajatellaan vaihtoehtoisia rinnakkaisukeinoja, on kyse muustakin kuin kuluttajan neuvonnasta. Täytyy nyt ymmärtää tämä ajatus, että mitä suurimmassa tapauks- määrässä tapauksia voitaisiin myös ratkaista kerta kaikkiaan tämä riita. En tiedä, onko tämä kielikysymys enemmänkin, että eri kielissä on helpompi kääntää tämä termi conseiller, mutta ainakin Ranskassa conseiller tavallaan vie pohjaa merkitykseltä, kun termi facilitateur puolesta vaikuttaisi olevan sellainen käsite, joka osoittaa sellaista, että tässä todellakin helpotetaan jotain se on toimintakykyisempi kuin pelkästään neuvojen antaminen. Tässä on muutama kommentti ja totta kai aion jatkaa tässä kyllä keskusteluja vielä yhtä hedelmälliseltä pohjalta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Ryyle. Vielen Dank. Ich möchte mich auch bei den beiden Berichterstattern bedanken und nachdem jetzt schon so viel so ausführlich... Kiitoksia paljon. Kaikki on jo tullut sanotuksi, joten en enempää halua tätä asiaa vatvoa. ODRsta toteaisin, että olisi tärkeää, että kummankin järjestelmän aikarajat olisivat samat, eli 90 päivää on nähdäkseni hyvä vaihtoehto. Osavaltioissa, joissa tätä on jo kokeiltu, Baden-Württembergissä esimerkiksi, asiasta vastaava ministeri ehdottaa 90 päivää, koska hän katsoo, että se on järkevä ratkaisu. Nykin suhtaudun epäilevästi siihen, että samalle Your Europe verkkosivulle survotaan kaikki mahdolliset asiat taivaan ja maan väliltä. Olisiko järkevämpää pistää sinne vain kaikkien tarpeellisin tieto? Silloin tieto on helpompi löytää. Herra Rochefort hän viittasi, ihmiset, jotka eivät ole niin tottuneita internetin käyttäjiä, todennäköisesti hämmentyisivät vain siitä, että tietoa on liikaa. Siksi suhtaudun tähän epäilevästi. Rova Tuunin mietintö on muuten täysin kunnossa ja voin sitä tukea. ADR-stä vaihtoehtoista riittävän ratkaisusta minulla on vielä pari huomiota. Katsoin, että meidän täytyy todellakin ottaa vapaaehtoiset instrumentit tässä mukaan. Joissakin jäsenvaltioissa on jo lain mukaan sitovia menettelyitä. Ne täytyy sulkea tästä pois. Niitä kannattaa tässä edes mainita näitä sitovia menettelyitä, lainvoimaisia menettelyitä. Sitten tiedotusvelvollisuus. Tämä pitää rajoittaa vain sellaiseen tietoon, joka on järkevää ja helppolukuista. aamiaistapaamisen yhteydessä kuultiin jo mielenkiintoisia ehdotuksia tästä. Olen aina peräänkuulutanut sitä, että mikäli joskus kuluttajalle annetaan liikaa tietoa, hän vain hämmentyy. Joskus täytyy tiedottaa vain keskeisemmistä asioista. Tämän järkevämpää. Tässä oli laajalti ottaen kaikki riippumattomuus, puolueettomuus. Tämäkin selvisi, joten tässä oikeastaan olikin kaikki. Okei. Okay. Selvä. Hyvä, että lisäarvoa tulee matkan varrella. Herra Fox. Thank you, Chairman. If I can deal with ADR first. Can I thank... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Grechia ja edustaja Gebhardtia tehdystä työstä ja Gebhardtia tästä esityksestä. Voin hyväksyä monet ehdotetut muutokset ja olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla monissa tavoitteissa. ADRn kattavuuden lisä, lisä, lisäämistä, se, että saadaan aikaiseksi minimiharmonisointi kautta EUn ADR-alalla, jotta voidaan varmistaa laatu ja samalla noudattaa myös kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat korkeampaa kuluttajansuojan tasoa ja ottavat huomioon kansalliset erityispiirteet, varsinkin Ranskan järjestelmä, jota tässä edustaja Rochefort luonnosteli. Jos se toimii, niin ei ole mitään syytä tietysti mennä sitä jollakin tavalla häiritsemään. Minun mielestäni on hyvä, että ADR on yhä paremmin saatavilla kautta EUn, mutta sitä ei tulisi tapahtua sillä kustannuksella, että olemassa olevia järjestelmiä tuhotaan varsinkaan niitä, joita minun maassani on. Näiden tulisi täydentää niitä, ei korvata niitä. Varsinkin niitä, joita on kehitetty usean vuoden ajan, jotta voidaan vastata niihin erityistarpeisiin, joita kuluttajilla ja yrityksillä on. Olen ilahtunut siitä, että esittelijä on jättänyt pois mahdollisuuden yrityksiltä kuluttajille tapahtuviin valituksiin. Tämä on tärkeää, koska eri osapuolten välillä on epätasapaino ja se ei toimi tätä tavoitetta, tavoitteen suuntaisesti. Minun olen samaa mieltä siinä, että ADR-yksiköiden tulee mahdollistaa se, että ne voivat hylätä turhat kanteet ja lisäksi on huomioitu se, että tarvitaan erityisesti monimutkaisissa tapauksissa joustavuutta, varsinkin rahoituspalvelukysymyksissä pidemmälle aikavälille. Ne saattavat tarvita enemmän kuin 90 päivää, jotta voitaisiin saada hyöty tästä ehdotuksesta. Aion ehdottaa joitain ylimääräisiä tarkistuksia. Näiden tavoitteena on tehdä ADRstä vapaa kuluttajille ja veronmaksajille, siis ilmainen. Siitä on tarkoitus tehdä parempi tuomioistuimille ja tarjota parempia turva verkkoja. Ja EUn uskoakseni nyt, kun säästöjä tehdään, ei ole tarpeen sanoa jäsenvaltioille, että niiden täytyy rahoittaa nämä. Tietysti on samaa mieltä siinä, että kuluttajienkaan ei tulisi, mutta aivan yhtä väärin on sanoa EUn puolelta, että jäsenvaltioiden tulee maksaa. Minun tulisi tarjoa joustavuutta jonka pohjalta AD, tai sen suhteen, mitä ADR-järjestelyjä käytetään. Varsinkin kun otetaan käyttää viranomainen, joka mahdollistaa sitten toiminnat niille yrityksille, jotka toimivat tietyillä toimialoilla, esimerkiksi rahoitusalalla. Siitä, mitä Rochefort totesi, sanoisin vielä, että tarvitsemme vielä paljon joustavuutta sen suhteen, mitä pidetään itsenäisenä. Tämä on kaikkein poliittisesti arkaluontoisin kysymys tässä asiakirjassa. Ja neljä jäsenvaltion kirja seurauksena rohkaisisin edustaja Grechia yhdessä muiden varjoesittelijöiden kanssa vaatimaan hyvän kompromissin niin, että me emme puraa olemassa olevia järjestelyjä, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi. Nyt hyvä puheenjohtaja, haluaisin käsitellä ODRää. Ja haluaisin kiittää edustaja Suunia työstä tämän asian parissa. Minun mielestäni hänen kommenttinsa, hän sanoi tiettyjä heikkouksia EUn ja EUn kuluttajien välillä, EUn komission ja kuluttajien välillä on, no tämä nyt on ehkä vesitetty jo, jos te saatte Facebookissa yli 400 vastausta pelkästään Puolassa ja sitä verrataan tähän 250, jonka komissio sai, niin monet tarkistukset, joita tuun ehdottavat, ovat hyviä ja tuovat lisäarvoa komission ehdotukseen, mutta olen huolissani tästä tarpeettomasta päällekkäisyydestä ja mahdollisuudesta siihen, että kuluttajia saattaa johtaa useilla tavoilla. Kaikkein selkein esimerkki tästä on ehkä äh, se, että alkuperäinen valitus voidaan hoitaa millä hyvänsä EU-kielellä – Alusta lähtien täytyy tehdä ihan selväksi se, että kuluttaja ei voi olettaa ADR-yksikön, johon ohjataan toimivan kuluttajan äidinkielellä. Se on ihan mahdotonta ja se asettaisi valtavan taakan ADR-yksiköille kautta EUn. Ja ehkäpä paras ratkaisu olisi se, mikä tarjotaan tässä asiakirjassa, joka on kaikille jäsenille jaettu, jossa sanotaan, että lähtökohtaisena ratkaisuna pitäisi olla se, että ADR hoidetaan sillä kielellä, jolla sopimus solmittiin. Jos kuluttaja kykenee solmimaan sopimuksen tietyllä kielellä, olipa sitten kyseessä mikä hyvänsä kieli, niin silloin kyllä ADRkin voidaan hoitaa sillä samalla kielellä. Se voisi olla tällainen lähtökohtainen ratkaisu ja tietysti kuluttaja ja yritys voisivat halutessaan kieltäytyä siitä kuluttaja pitäisi olla tietoinen siitä, että ne ADR, mitä ADR-yksiköitä yritys käyttää, tai velvoittaako lainsäädäntö käyttämään tiettyä järjestelmää. Ja sitten muutama tarkistus aivan erikseen. Tarkistus 21, sitä en voi tukea, jossa sanotaan, että menettely on Ilmainen. No ei tietenkään se mikään ilmainen ole. Jokuhan sen maksaa, mahdollisesti veronmaksaja. Minusta teemme virheitä, jos sanomme, että sanomme, että tämä on ilmaista ja veronmaksaja sen maksaa, niin se ei pidä paikkaansa. 29 ja 30 asettavat lisäkustannuksia ja taakkaa koko järjestelmälle ja 33 minun näkemykseni mukaan on kyllä ei ole asianmukainen, koska siinä pyydetään subjektiivisia näkökantoja ADRn haitoista. Hyvä puheenjohtaja, kiitän sitä, että kuuntelitte ja odotan saavani työskennellä yhteistyössä Tuunin ja Grehin kanssa näissä kysymyksissä. Kiitoksia selkeistä kannoista. Kumpaakin ehdotuksen aivan selvää on, että esittelijät, varjosittelijät ovat olleet jo yhteydessä, näin me haluammekin tätä työstää, että eteenpäin päästään yhdessä. Rova Head halusi puhua. Onko täällä joku muu vielä? Ei kun anteeksi, ei unohdin De Jongin itse asiassa jo, koska hän tuli vähän myöhemmin, unohdin hänet. Vielä yksi varjo. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä varjona. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, aion puhua pelkästään ADRstä. Ja sitten mitä Grehon, Grehin mietinnöstä, koska Trianta Filides varjoesittelijä ei ole vielä määritellyt kantansa toiseen. Ensinnäkin haluan kiittää Louis Grehin tekemästä työstä ja Evelyn Gebhardin esityksestä. Olen sitä mieltä, että minun näkemykseni varjoesittelijänä on erittäin tärkeä, jotta tätä lasta ei heitettäisi pesuveden mukana. Se koskee myös sitä, mitä Fox sanoi. Eli on tietysti hyvä tehdä sopimuksia eurooppalaisella tasolla, mutta sellaiset järjestelyt, jotka jo toimivat hyvin, niin niille ei saa asettaa kapuloita rattaisiin. Eli itsesääntely ja kuluttajärjestöjen toiminta, kaupan toiminta ja hyvin toimivat järjestelmät ovat tässä suhteessa oleellisia. Toivon, että tällaiset järjestelmät voivat jäädä koskemattomiksi, eikä eurooppalaisia sääntöjä sitten sinne väliin tungeta. Ja se siis yleisenä kantana. Toiseksi olen samaa mieltä tästä rahoituspuolesta, että näinä aikoina on erittäin helppoa pyytää valtiota tekemään kaikenlaisia asioita. Ja sitten voidaan huomioida se, että millä tavalla säästöjä tehdään ja vaaditaan tekemään erilaisia sääntöjä ja sitten ei suosta tekemään valintoja, vaan meidän pitää näitä valintoja tehdä ja tässä tapauksessa me emme tietenkään voi velvoittaa jäsenvaltioita rahoittamaan järjestelmää, varsinkin kun olemassa olevat järjestöt, järjestelmät on jo hyvin usein rahoitettu muilta tahoilta, eikä se ole aiheuttanut mitään ongelmia. Kysymys riippumattomuudesta. Olen samaa mieltä Foxin kanssa tässä. Meidän täytyy olla joustavia tässä suhteessa, varsinkin jos lähdetään siitä, että elinkeinoelämässä hyvin pitkälti kustannukset kannetaan. Ja silloin onkin ajateltavissa, että käytännössä pitää aina olla yhteys elinkeinoelämään Ja siitä syystä minun mielestäni meidän pitäisi tarkastella tätäkin kysymystä huolella ja olen aivan samaa mieltä siitä kohdasta, että meidän täytyy ottaa huomioon nimenomaan kuluttajan valitukset, eivätkä, eikä elinkeinoelämän puolelta tuleta valituksia. Ja tämä 90 päivää, niin siihenkin suhteessa tulee joustavia silloin, kun kysymys on monimutkaisista kysymyksistä. Me olen oikein on sitä mieltä, että esittely on ehkä nyt hieman liian matalata silloin, kun puhutaan sopimuksista ja niiden järjestämisestä. Jos katsotaan, että mitä kuluttaja kykenee tekemään sopimuksen puitteissa ja pitääkö silloin mennä erityiselle internetsivustolle saadakseen tietoa. Meidän täytyy katsoa tätä komission ehdotunta, että miten pitkälle se tässä suhteessa menee. Ja lopuksi kuluttajajärjestöt, se, että kuluttajilla on oikeus vetää asia oikeuteen, mutta ei yrityksillä. Se ei mielestäni ole oikein, vaan meillä pitäisi olla mahdollisuus kummallekin osapuolelle nostaa oikeuskannan näissä kysymyksistä. Minun mielestäni oli hyvä, jos se kuitenkaan eurooppalaisella tasolla säädetään. Nämä ovat siis pääasiassa ne kannat, joita minä tällä hetkellä haluaisin ottaa esille. Thank you, Mr. De Jong. Kiitoksia, De Jong. Olin pahoillani, että meni vähän ohi tässä. Rouva Head, lyhyesti jos sopii, koska haluaisin, että Rova Russokin voisi vielä puhua. Rova Head. Tack Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä. Minä puhun siis Krekin mietinnöstä minä. Kuten Krekko viisasti esittänyt, haluamme rajoittaa soveltamisalaa koskemaan ainoastaan kuluttajan oikeutta järjestää, jättää valitus, ei siis yritykselle tulisi, kuten täällä on jo kuultukin. Nyt on jo olemassa muita foorumeja riidanratkaisua varten. Ei tähän kannata enää sekoittaa yhtä lisää tämän direktiivin kohdalla. Olen iloinen myös siitä, että kollega on halunnut selkeyttää sitä, että ne tahot, jotka tulevat tähän piiriin, ovat sellaisia, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet itse 17.2 artiklan nojalla. Ehkä on hyvä vielä keskustella kuitenkin yhdestä asiasta, nimittäin missä ja milloin elinkeinoharjoittajan täytyy järjestää jättää ilmoitus tahosta. Totta kai kuluttajat täytyy myös pystyä käyttämään näitä tietoja ennen kuin sopimus laaditaan, mutta emme halua vaikeuttaa tietenkään liikaa tätä pienyritystenkään kohdallaan. Kysyisin myös komissiolta vielä, miten he näkevät tämän tiedon toimittamisen taho, eri ratkaisutaholta tai miten perustellaan ylipäätään heidän omaa esitystään. Kiitos. Kyllä. Kiitoksia kovasti kaikille puheenvuorosta ja nyt pyydän, että Kristiina Russo voisi kommentoida. No ei tässä aika paljon ole tiedän, mutta ehkä pari-kolme minuuttia kuitenkin. Sitten lyhyt kommentti vielä Rova Gebhardilta ja Rova Tunnilta. Sen jälkeen päätämme tämän ensimmäisen kierroksen. Ai Rova Hanslik. En huomannut nimenne listalla. Um, your name was not on my list. Ei minun listalla kyllä ollut. Hanslik ensin. Anteeksi Rova Russo. Dziękuję bardzo. Mm, dziękuję bardzo Kiitoksia puheenjohtaja. Olen varma, että olin puhujalistalla. No, ei sillä ole väliä. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä aivan erinomaisesta työstä. Olen samaa mieltä siitä, että sekä ADR että UDR täytyy hoitaa sellaisella tavalla, että kummassakin on sama aikaraja. 90 päivää on minun mielestäni aivan liian pitkä aika kuultua tätä keskustelua. Voit hyväksyä kuitenkin tämän 90 päivää. Rova Gebhardt totesi, että yritykset eivät pääse tässä mukaan. Kuitenkin yrityksetkin pitäisi voida käyttää riitojen ratkaisumentoja hyväkseen. Rova Tuun puolestaan mainitsi ja myöskin sosiaalisten varjoesittelijä mainitsi käännöskoneesta. Olen erittäin huolissani tällaisesta Hiljattain kokeilin tällaista käännöskonetta, pistin koneeseen tekstin ja sitten puolankiinen sana speaker eli puhemies kääntyi muotoona kaiutin. Joten mikäli käytetään tällaista riitoratkaisumenettelyä ja konekääntämistä hyväksi, niin silloin tuskin hyviä käännöksiä saadaan päinvastoin. Mikäli järjestelmä toimii kunnolla, ei voi edes kuvitella, että konekääntäminen voisi toimia. Herra Fox puolestaan mainitsi, että pitäisi pitäytyä sopimuksen tekokieleen ja sillä kielellä hoitaa riitoratkaisu. Minä en luottaisi ainakaan käännöskoneisiin. Kuluttajien kannalta on erittäin tärkeää, että myöskin kansalliset riitoratkaisut voidaan hoitaa tämän kautta. Rova Tuunkin mainitsi tämän loppupuheenvuorossaan – olisi erittäin tärkeää, että kuluttajat tietäisivät oikeuksistaan, koska suurimmassa osassa tapauksia kuluttajat eivät edes tiedä riitojenratkaisumenettelyistä tai avunsaantimahdollisuuksista. Valistaminen olisi äärimmäisen tärkeää. En ole vakuuttunut siitä, että kaikki pitää ympätä jo portal verkkosivulle kaiken tiedon laittaminen samalle verkkosivulle ei tarkoita käytännössä sitä, että tiedon saanti paranee. Kiitos Pohja. Thank you, Mrs. Hanslick. I'm sorry, I didn't... Oh, kiitoksia. Anteeksi, että en huomannut tätä aikaisemmin. Rova Russo, anteeksi, että olin täällä pidätellyt teitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun mahdollisimman lyhyesti, koska aikaa ei tässä juurikaan ole. Ensinnäkin kiitos teille ja valiokunnalle tehdystä työstä, varsinkin esittelyt rovalle Tun ja herralle Craig. Ja lähettäkää minunkin puolestani toipumus, toivomukset herra Grekille. No, herra Grekin tärkeimmät seikat Gebhardin alustuksen pohjalta. Kiitos muus hänelle. Noudattavat aika lailla meidän kantojammekin nämä kolme kysymystä porsareikien sulkeminen, maantieteellinen kattavuus ja tiedottamisvaatimukset. Viimeksi mainitusta toteaisin, kun aika moni sen otti esille, Rochefort, Ryyle, Hetkin, olisi parempi täytyy löytää ratkaisu, myös miettiä pieniä yrityksiä, niiden sulkemista. Ehkä pitäisi tehdä selväksi, että tämä pitäisi koskea siitä, sitä, että tällainen on olemassa, ei siitä, miten se toimii, vaan todeta, että on olemassa tällainen ADR. Sitä vaadittaisiin kaupankäyjältä. No mietitään tätä. Olemme kiitollisia kuitenkin herra Krekille hänen kannastaan, koska se on se seikka, jossa neuvosto on liikaa vesittänyt komission esitystä. Niin vielä ODRstä sen verran, että siitä tulee sekä rajat ylittävää että kotimaan kauppaa koskeva. Niin otan huomioon Rova Tunnin kannan ODRssä näiltä osin. Tässä on mielestäni aika lailla logiikkaa, kun ajatellaan, että alusta koskisi sekä kotimaan kauppaa että rajat ylittävää kauppaa. Ehkä se vaatisi myös digitaalisen agendan vaatimuksia. Siitähän puhutaan kes- myöhemmin täällä. Ehkä se voitaisiin tietenkin totta kai toisessa vaiheessa, mutta mietimme tätäkin. Sen sijaan on aika haluton hyväksymään Rosfordin esityksen niin, että laajennettaisiin alustaa koskemaan myös offline-toimia – ei vähitä siitä syystä, että tämä kyllä johtaisi valtavan hallitotakkaan elinkeinoelämälle, varsinkin pienelle yritykselle, koska se merkitsisi sitä, että kaikissa offline-toimissa kaupan kävijä joutuisi tarjoamaan kuluttajalle tiedon verkkosivusta, osoitteita ja niin edelleen, että se voidaan sitten alustalla ladata. Ja no, tässä olisi kyllä varovaisempi. Toinen arkapaikka riippumattomuustakuut Sodiaressa otamme huomioon täällä tulleet kannat. Totta kai me tarvitsemme takuita, että voidaan taata ODR-tahojen riippumattomuus. Me seuraamme tarkkaan kantojen kehittymistä parlamentissa ja neuvostossa näiltä osin. Rova Tuunin esille ottamat kysymykset sitten. Me tuemme pyrkimystä tänne yksinkertaista järjestelmää niin, että se on helpommin saatavilla kuluttajien parissa niin, että se toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Sitten äh, linkki Jo Europe-alustaan, moni muukin sen mainitsi. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy käyttää tietoportaalia mahdollisimman hyvin, mutta ei sitten tule lisää vaiheita kuluttajalle sen käytössä, koska sen pitää olla suoraan tarjolla kuluttajille. No, voimme tietenkin varmaan miettiä vielä, miten tarjota parhaalla mahdollisella tavalla tietoa eri alustoilla niin, että kuluttaja niihin pääsee helposti käsiksi. Sitten otamme otsikko määräajoista. No, halusimme lyhyempiä ODR varten, mutta katsotaan 90 päivän pohjalta. Sitten se, onko tämä sitova vai ei ODRssä. Komission ehdotuksessa toimintatapaa jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi. Tässä voisin vastata myös Foxille, että otetaan huomioon se, mitä jo on olemassa jäsenvaltiossa. Eli tukitaan porsareijät, mutta katsotaan sitten, jos näitä uusia tulee, että ainakin jonkinlaisia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan myös jo käytössä olevissa keinoissa. Kyllä me mielellämme voisimme katsoa myös sitä, että olisi menettelytapa määräyksiä käytössä, jos ei sitten kuitenkaan viedä pohjaa tavoitteelta. Fox, me otamme esille myös totta kai tämän oletusarvon niin, että kielenä olisi sopimuskieli, niin tiedän, että täällä on olemassa myös käännöskone, mutta se ei välttämättä toimi ihan niin tehokkaasti kuin on haluttu, mutta me olemme kehittelemässä uutta käännöskonetta. Siellä olisi myös tukihenkilöitä mukana. Me lähdemme siitä, että sitä voidaan sopeuttaa mahdollisimman pitkälle myös ODR-alustan vaatimuksille. No kun ei aikaisen enempää ollut, niin jääköön tähän. Toivottavasti olen kattanut tärkeimmät seikat, jotka olen käytettävissä ne vielä vastaamaan kahdenkeskeisestikin kysymys. Kiitoksia ne työstä. Kiitoksia kovasti. Ja kiitos tulkeille, että saimme hikkuisen lisäaikaa. No esittelijät, eipä tässä enää oikeastaan ole yhteenvedolle aikaa, eli sitten joku intää ehdottomasti, koska teillä oli hyvä alustuskin tässä jo aikaisemmin. Eli aikataulu vain ensinnä. Eli määräaika tarkistuksen jättämiselle. 31. toukokuuta puolelta päivitin tarkistetaan niitä sitten 21. kesäkuuta, kompromissit 9. heinäkuuta ja sitten äänestys valiokunnassa 10. heinäkuuta. Kiitos kaikille erinomaisesta työstä tämän parissa. Se on nyt nähty jo kaikista yksityiskohdistakin ja kommenteista täällä. Ja kiitos komissiolle ja Kristina Russolle varsinkin hänen tekemästään työstä meidän kanssamme. Näin aamun sessio oli siinä, eli kello 15, kello tasaan kolme. Rouva Krus tulee tänne puhumaan digitaalistrategiasta. Arjaska on varmasti paikalla myös, koska hän vetää meidän työryhmämme digitaalistrategian osalta. Ja sitten muistatte varsinkin, että täällä kello neljältä me äänestämme Gebhardin mietinnöstä lausunnosta peruspankkipalvelujen saatuus. Olkaapa silloinkin paikalla. Kiitoksia kovasti. Hauskaa lounasta.